Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Te olette kaikki saaneet esityslistaluonnoksen. luonnoksen. Onko teillä kommentoitavaa tähän esityslistaan? Jos näin ei ole, niin voimme hyväksyä esityslistan. Te näette Kokobu-infosta, mitä kieliä on tänään tarjolla. Tämä kokous lähetetään netissä lähes tulkoon aina, näin tehdään, ja sitten voimmekin mennä suoraan kohtaan kolme. Ja kyse on kahdeksan jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Ensinnä kuulemme niitä kolmea eh, ehdokasta, jotka ovat tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Ja puhumme nyt siitä, että uutta nimistystä haetaan heille. Ehdotan, että jokainen heistä saa viiden minuutin puheenvuoron ja tämän jälkeen jäsenet voivat kysyä kysymyksiä. He vastaavat näihin kysymyksiin jos on lisäaikaa tai aikaa lisäkysymyksiin, niin äh, niitä voi esittää. Muussa tapauksessa menemme eteenpäin. Ensimmäiseksi herra Pinksten viisi minuuttia. Dank u wel, meneer de voorzitter. Cinq minuten. Ik zal niet de hele tijd in mijn moedertaal spreken, maar u weet... Minä en aio puhua koko ajan hollantia, mutta tehän tiedätte, että tämä on omassa maassani hyvin arkaluonteinen kysymys. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Sanoin, että en aio koko ajan puhua omalla äidinkielelläni. Puhun kuitenkin hollantia hetkittäin, koska teidän äidinkielenne on sama kuin minun, mutta aivan epäilemättä äidinkielen puhuminen omassa maassani on melko arkaluonteinen kysymys nyt, ja jotta kunnioitan, osoitan kunnioitusta omaa yhteisöäni kohtaan, haluan sanota muutaman sanasen hollanniksi. Aivan ensiksi haluaisin osoittaa kiitokseni kaikille tämän talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille ja erityisesti niille jäsenille, jotka nyt ovat paikalla. Minä tunnen aika hyvin tämän parlamenttimaailman, niin Euroopan, siis Euroopan parlamentissa, ja tiedän, että parlamentin jäsenillä saattaa olla samaan aikaan useita kokouksia. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi näin on mutta haluaisin nyt kiittää kollegoita erinomaisesta yhteistyöstä, jota olen saanut tehdä kaikkien talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten kanssa. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Ja sitten tiivistelmään, jonka teille olen lähettänyt. Kun minusta tuli tilintarkastustuomioistuimen jäsen kuusi vuotta sitten, sitten minut nimitettiin, silloin kutsuttiin ryhmäksi kolme, nyt se on jaosto kolme. Se on yksi niistä neljästä jaostosta tilintarkastustuomioistuimessa. Me vastaamme ulkoisista toimista. Miksi minut sitten nimitettiin juuri tuohon jaostoon, en tiedä, mutta hollantilainen edeltäjänä, edeltäjänikin toimi tuossa samassa ryhmässä. Tämän ansiosta sain laatia useita asiakirjoja ja laadinkin viisi erityiskertomusta, jotka ihan vaatimattomasti sanottuna äh, ovat melko laajoja. Erityiskertomukset ovat sellaisia ja kuten te tiedätte, ehkä yksi kosketteli tai käsitteli tsunamia – ja oli tarkoitus laatia seurantakertomus kolme vuotta tapahtumien jälkeen. Ja lisäksi laadin kertomuksen jälleenrakentamisesta äh, tsunamin jälkeen ja hurrikaani Mitchin jälkeen. Ja myöskin laadin erityiskertomuksen YKsta, se oli ensimmäinen. Ja lisäksi olen tehnyt yhden hallinnon hajottamisesta. Ja yksi erityiskertomus on keskinyt, kesk, käsitteli EUn ähm, rahojen käytön tehokkuutta. Näitä asioita käsittelin toimikauteni aikana. Olin mukana myöskin 2006-2007 tarkastuslausumien laadintaan ja tänä vuonna äh, jaosto no, kolme kollegat pyysivät minut dekaaniksi tai johtajaksi, puheenjohtajaksi. Olin siis jaoston kolme puheenjohtajana. Ja myös hallintokomitea, hallintoasioiden komiteassa olen ollut mukana. Mitkä sitten ovat tavoitteeni? Näihin kolmeen kohtaan päätän puheenvuoroni, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin tavoitteenani on siinä, että ylläpidetään korkeat normit tilintarkastustuomioistuimen toiminnassa. Tämä on minusta erittäin tärkeää. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy toimia eh, todella kurinalaisesti. Kyse ei ole mistään toimittajien ryhmittymästä, vaan tilintarkastuksesta ja siksi normien täytyy olla todella tiukkoja. Lisäksi haluan edistää hyviä työskentelysuhteita Euroopan parlamenttiin ja muihin kumppaneihimme, teihin siis sekä veronmaksajiimme. Me olemme olemassa veronmaksajien kautta ja ansiosta ja siksi on tärkeää, että myös Euroopan parlamentin kanssa on hyvät työskentelysuhteet. Tämä koskee myöskin sidosryhmiä. Lisäksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan asioihin kertomusten laadun ja vaikutuksen avulla ja tästä voisin puhua sitten myöhemmin hieman enemmän. Kiitos puheenjohtaja tästä ajasta. Kiitoksia paljon, herra Pinksten. Nyt annan herra Kalderalle puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On ollut etuoikeus ja samaan aikaan suuri vastuu olla palvelemassa eu EU-ta tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä neljä vuotta. Kolmatta kertaa tässä istun tämän valiokunnan edessä. Ja pyrin jäseneksi. Maaliskuun 2000 jälkeen olen pitänyt itseäni ja toimijani sellaisena, jotka olen pyrkinyt viemään niitä siihen suuntaan, että eh, voitaisiin tämä tilintarkastustehtävä hoitaa. 11 vuotta sitten oli, aloin niin, että olin vastuussa pankkitoiminnasta ja virastosta. 2002 minusta tuli äh, DAS-jäsen ja siinä tehtävässä olen tehnyt yhteistyötä eri jäsenten kanssa tässä valiokunnassa. Ja silloin vastasin tästä yhdestä yksittäisestä tarkistuksesta Tämä valikunta, parlamentti ja sitten neuvostokin ovat ottaneet asian kantaa. Komissiokin on ehdottanut asioita ja uudessa rahoitusasetuksessa tähän liittyviä asioita näkeekin. Sitten kun aloitin toisen toimikauteni 2006, me nyt valittiin horisontaalisen ryhmän johtajaksi, joka vastaa koordinaatioista metodologiasta arvioinnista ja siellä olin jäsenenä, joka vastasi siitä, että miten tarkastusmetodologiaa ja laadunvalvontaa kehitetään. 2008 minut valittiin presidentiksi kolmeksi vuodeksi ja sitten minut valittiin uudelleen uudelle toimikaudelle kolmeksi vuodeksi. Ensimmäisen toimikauden aikana presidenttinä tilintarkastustuomioistuin vei läpi sisäisen äh, uudistusprosessin, johon kuului vertaisarviointi ja sitä kautta pystyimme arvioimaan sisäisiä sääntöjämme, ottamaan käyttöön jaostojärjestelmän ja tätä kautta hallinto parantui mielestäni. Osana prosessia tilintarkastustoimiston hyväksi ensimmäisen tarkastusstrategiansa, jossa pyrittiin parantamaan työmme laatua jotta voitiin parantaa yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, erityisesti parlamentin kanssa, ja uskon, että olemme tehneet paljon yhteistyötä nyt tämän valiokunnan kanssa. Tilintarkastustuomioistuin on myöskin pystynyt antamaan aktiivisen panoksensa julkiseen keskusteluun uudistuksista, budjetin osalta, julkiset hankinnat ja muista kehityskuluista. Se että tarkastustoiminnan vaikuttavuus maksimoidaan, voidaan tehdä, niin, että käytetään paremmin käytettävissä olevia resursseja. Se oli tämä päätavoite ensimmäisen presidenttitoimikauteni aikana. Ja se on prioriteetti myös tulevaisuudessa. Tässä mielessä pyrkisin erityisesti siihen, että tehdään neljä asiaa. Jos saan tämän valiokunnan ja parlamentin luottamuksen. Kehittää uusi ulospäin suuntautuva strategia tilintarkastustuomioistuimelle, jossa keskitytään siihen, että tarkastustoiminnasta tehdään relevantimpi sidollisemmien kannalta ja niiden odotusten kannalta, ja jossa pyritään vastaamaan päähaasteisiin, joita EUlla nyt on. Toiseksi hyötyä tuomioistuimen uusista sisäisistä säännöistä, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja parantaa näin vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Ja sitten julkinen tilivelvollisuus, tukea sitä intensiivisemmän yhteistyön kautta parlamentin kanssa, mukaan ottaen myös kansalliset ylimmät tarkastuselimet jäsenvaltioissa, parantaa tiedotustoimintaa pääsidosryhmien kanssa, jotta viestimme saa paremmin, viestimme vaikuttaa paremmin ja maineemme parantuu ulkoisena tarkastustoiminnan harjoittajana toimikautemme aikana pyrin antamaan aktiivisen panokseni hallinnon parantamiseen ja EUn varainkäytön valvontaan. Ja olen vakuuttunut siitä, että tuomioistuin on edelleenkin keskeinen toimija, joka on ammattimainen, riippumaton ja antaa lisäarvoa näihin kaikkiin prosesseihin EU:ssa. Kiitoksia. Mikrofoni. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia parlamentin jäsenet. Kiitoksia siitä, että minulla on mahdollisuus täällä olla tänään ja pyytää teiltä luottamusta toiselle kaudelleni Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Niin kuin tiedätte, minut nimitettiin tämän vuoden kesäkuussa edeltäjäni seuraajaksi tuomioistuimessa. Ja niin kuin otin esiin tuossa yhteenvedossa, jonka annoin teille, minusta tuli jaoston, kolmosjaoston jäsen ulkoiset toimet ja aloin työt heti tämän vuoden vuosikertomuksen parissa laajentumista koskien ja todellakin odotan kovasti vastuuvapauskeskustelua täällä valiokunnassa. Sehän käydään tammikuussa. Minä tulin vastuuseen myös toiminnan tarkastustehtävistä, niistä kolme, ja siinä tarkastellaan EUn kehityksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta ruoka-avun osalta Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja sitten toinen tehtävä, jota olen viemässä päätökseen, ainakin alkuvaihetta, siinä käsitellään ulkoista apua niin sanotuille hauraille valtioille. Ja sitten kolmas, siinä työt alkavat ensi vuonna, EUn tuki Palestiinan kansalle. Ja kun nyt katsotaan horisontaalista keskustelua tuomioistuimessa. Minä olen mukana valmistelemassa seuraavaa tuomioistuimen strategiaa ja eh, erityisesti tässä keskityn eh, tulokseen ja suoritteisiin. Ja tässä voidaan eh, saada aikaan varmasti keskitetympiä ja lyhempiä kertomuksia. Minun vastuullani on varmistua siitä, että meidän työmme tehokkaasti auttaa tätä valiokuntaa niin, että annamme ajankohtaisia tilintarkastuskertomuksia ja pyrimme myös keskittymään niihin avainkysymyksiin, joissa tarvitaan EUn varainhoidon hallinnan parantamista. Ja varsinkin tämä valiokunnan tuki parlamentissa on tärkeää, että päästään tähän tavoitteeseen. Kiitän jälleen tästä mahdollisuudesta tulla tänne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Vesberg. Ja seuraavaksi antaisin jäsenille puheenvuoron tästä ensimmäiseksi esittelijälle. In case you want to say. Jos haluatte jotakin sanoa. Si. <clears throat> Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää siitä, että nämä kolme ehdokasta ovat täällä paikalla hakemassa uutta kautta tilintarkastustuomioistuimessa. Ensimmäiseksi herra Pinchen, haluaisin kysyä teiltä teidän työstänne ensimmäisellä kaudella te olette tehnyt työtä varsinkin ulkoasioiden parissa. Ja eh, Siinä erittäin mielenkiintoisia kohtia. Haluaisin kysyä teiltä, eh, tiedättekö, että meillä on eh, hyvin usein ongelmia niissä ohjelmissa, jotka liittyvät yhteistyöhön ulkoisten järjestöjen kanssa, varsinkin YK osalta. Haluaisin kysyä teiltä, Uskotteko, että erityiskertomukset äh, siinä, äh, miten toimitte kolmosjaoston puheenjohtajana. Uskoisitteko, että äh, tässä erityiskertomukset ovat parantuneet ja miten niitä ajatellaan parantaa? Koska kun olemme keskustelleet YK rahastoista ja niihin liittyvistä kysymyksistä, nämä suhteet eivät edelleenkään ole että Te olette tehnyt työtä myös Europol-komiteassa, niin kuin tiedätte. Se on hyvin monimutkainen kysymys, joka on edelleenkin auki. Haluaisin kuulla kommentteja teiltä, millä tavoin teidän osallistumisenne tähän Europol-komiteaan on edesauttanut tilannetta – ja te sanotte, että teidän tavoitteenne eh, on se, että halutaan parantaa laadun tasoa näissä kertomuksissa. Onko teillä tästä vielä täsmennyksiä? Kiitos. Yeah, Mr. Pinkston, you can... Herra Pinkston, äh, olkaa hyvä, voitte vastata heti. Okay, thank you. Kiitos. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos puheenjohtaja. Todellakin tein yhteistyö, tai työskentelin e- YK kanssa tehtävän yhteistyön parissa ja me laadimme tai ajattelimme ensin laatia kertomuksen, mutta näin tärkeästä asiasta se ei ehkä olisi järkevää sillä tavalla, koska me tiesimme, että myös parlamentti työstää kyseistä asiaa. Ja siksi me joimme tämän kahteen. En halua toistaa kaikkea, mikä kertomuksessa tai mietinnössä sanotaan, mutta haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ja toivottavasti voin nyt puhua ihan omasta puolestani, enkä, eikä tarvitse toistaa, mitä kertomuksissa on. Se on kaikkien kannalta paljon kiinnostavampaa. Mutta minun täytyy ainakin sanoa, että komissio on ottanut opikseen. Me tapasimme uuden komission jäsenen ja kolmosjaostossa kolme viikkoa sitten. On uusia välineitä ja tarkastusten jälkeen minullekaan ei ole aivan selvää, miksi joissakin erityistapauksissa komissio on päättänyt tehdä yhteistyötä YK kanssa ja miksi taas toisissa tapauksissa ei tehty yhteistyötä YK kanssa. Ja minun mielestäni komission pitää olla reilu ja selkeä, toimia selkeästi parlamenttia kohtaan syistä, miksi se tekee tai ei tee yhteistyötä YK kanssa. Joka tapauksessa parlamentille täytyy syyt selvittää ja näin ei tehty. Jatkossa näin todennäköisesti tehdään, tai ainakin komission jäsen Piivalks sanoi näin kolme viikkoa sitten. Eli valinta erilaisten välineiden välillä on perusteltava niin rahallisesti kuin poliittisestikin ja haluaisin e, e, antaa esimerkin. Meillä oli eilen jaoston kokous alustavista tarkastustuloksista Pohjois-Kyproksella ja YK on kehitysohjelman kanssa tehtiin osa tästä työstä. Ja komission piti selvittää, että miksi tämän YK kanssa tästä tehtiin yhteistyötä. Kyproshan on laillinen osa EUta, on Etelä-Korean valtuuskunta ja on Pohjois-Korean valtuuskunta. Ja tämä koski Pohjois-Kyprosta ja tässä selitykset olivat oikein hyvät, eli voidaan sanoa, että komissio on ottanut opikseen. Eli selvitetään ja perustellaan, miksi jotakin tiettyä välinettä käytetään. Toinen ongelma meillä oli todella paljon ongelmia, että saisimme tietoja YK puolelta. Tokihan me tiedämme, että YK on todella suuri perhe, se sen alaisuudessa toimii useita eri elimiä, mukana edustettuina on useita kulttuureja, joskus on toiminta aktiivisempaa joissakin toisissa paikoissa, kontekstit ovat erilaisia eri puolilla maailmaa, eli emme voi yleistää. Mutta me käsittelimme tätä oman henkilökuntani kanssa ja ajattelimme, keskustellaan tästä nyt oikein syvällisesti. Jos YK käyttää eurooppalaisten veronmaksajien rahoja, niin olisi oikein myöskin EUn kansalaisia kohtaan, että me ainakin voimme kysyä, mihin, miten tämä raha käytetään. Ja että me saamme jonkinlaista, äh, jonkinlaisia raportteja sitten, kun rahat on käytetty. monissa puolissa, puolessa tapauksista minkäänlaista raportointia jälkeenpäin ei ollut ollenkaan. Ja tämä on melko hämmästyttävää. Eli on siis tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuin tarkastuksia tehdessään painostaa hieman komissiota ja myöskin parlamentin täytyy painostaa komissiota näissä asioissa. Niin vähän on aikaa vain. Europolissa olin siis muka, tai Europol-työssä olin mukana ja opin siellä hyvin paljon eri, erillisvirastoista ja opin myös kyseisestä tarkastuksesta, että me yleensä ajattelemme, että kaikki erillisvirastot ovat samankaltaisia, mutta ne ovat hyvin erilaisia. Europol on todella suuri virasto, ja ajattelemme, että vir- suurien virastojen olisi helpompi to- täytäntöönpanna perussopimuksia tai lainsäädäntöä kuin pienempien. No, mielestäni tällä hetkellä Europolissa asiat toimivat paremmin. Sitähän kysyitte. Odottakaa tätä viimeistä kohtaa. Te puhuitte johdannossa jo hyvin pitkään. Nyt vastataan kysymyksiin, niin muillakin pitää olla mahdollisuus. Kiitoksia kovasti voisin pyytää nyt esittelijää esittämään kysymykset myös muille jäsenille tai ehdokkaille. Täytyy pitäytyä äh, aikataulussa, eli kahden minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, jos mahdollista. Sí, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, minua kiinnostaa itseäni kovasti, että tässä on vaikea pysyä aikataulussa. Herra Caldeira, tietenkin me tunnemme teidän toimintanne eh, presidenttinä. Eh, siellä eh, tilintarkastustuomioistuimessa on ollut muutoksia, kun katsotaan tehokkuutta ja mietitään, mitä aikaisemmin oli, usein oli kielteisiä yllätyksiä. Minulla olisi kysymyksiä näistä neljästä kohdasta koskien tulevaisuutta. Uudet toimivaltuudet, jotka liittyvät uusiin mekanismeihin, rahoitukseen ja muihin eri mekanismeihin Euroopan unionissa joissa implisiittisenä on äh, budjetti. Äh, haluaisin kysyä teiltä, äh, tiedän, että järjestettiin uudestaan tätä jo tilintarkastustuomioistuimessa, mutta millä tavoin ajattelitte toimia tehokkaammin kansallisten tilintarkastustuomioistuinten kanssa, koska tässä on tulossa uutta dynamiikkaa. Sitten viestinnästä te sanoitte, että viestintää tulee parantaa, e, eli e, tullaan paremmin kansalaisten pariin, miten konkreettisesti toimisitte. Ja sitten koskien neuvostoa ja e, yhteyksiä eh, neuvostoon eh, sitä kautta eh, kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin. Miten aiotte tässä toimia? Thank you, Mr. Kiitoksia. Ja sitten herra Caldeira. For, for your questions and, and... Kiitoksia kysymyksistä ja ystävällisistä sanoistanne. Uudet rahoitusvälineet ja kaikki mekanismit, joilla nyt pyritään vastaamaan uuteen tilanteeseen EU:ssa ja kautta maailman. Talous- ja rahoituskriisi, valtiovelkakriisi. Todellakin siinä vaaditaan uusia välineitä ja ylimmät tarkastuselimet kautta EU täytyy ryhtyä toimiin. Tilintarkastustuomioistuimen osalta olemme jo ajat, alkaneet käsitellä näitä asioita ja hyvin lyhyesti selitän. Nämä välineet jotka liittyvät EUn budjettiin. Vakausmekanismi ja vakausrahasto. 60 miljardia siis vakauksia. Olemme jo TAS-tileissä jo tätä katsoneet. Rahasto ei ole toimivallassamme mutta kansallisten tarkastuselinten kanssa olemme tehneet kovasti töitä, jotta vakausmekanismi saisi tarkastus Jossa pitää olla tarkastuslautakunta. Kaksi äh, jäsentä nimitetään EUn kansallista tarkastuselimestä ja yksi tar- tilintarkastustuomioistuimesta jäsen. Tämä on osatekijä, jota jo painottaisin. Teemme läheistä yhteistyötä kansallisten elinten kanssa. Ja viime viikolla esittelemässäni vuosikertomuksessa olemme ottaneet mukaan yhteistyöstä tuloksia. Tsekin ja Hollannin ylinten kansallisten tarkastuselinten löydöksiä on otettu mukaan erityisesti maatalouden alueella. Mikä on sitten kustannushyöty näistä toimista? Ja mielestäni on äh, tilaa sille, että erityisesti kaksi työryhmää pitäisi perustaa. Mitä työtä voidaan tehdä yhdessä koskien finanssipolitiikan tarkastusta, joka liittyy läheisesti siihen, että puututaan näihin puutteisiin, joita jäsenvaltioissa taloushallinnossa on ja toiseksi miten parhaiten tarkistaa, miten saadaan rahalle vastinetta liittyen 2020 strategiaan. Nämä olisivat vastauksen. Oikein hyvä, kiitoksia kovasti. Onko teillä vielä kysymyksiä? Ei, kyllä, tämä on ihan ok. Like to give the floor to Siinä tapauksessa annan puheenvuoron Rova Greslille. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, ich wollte auch an alle Kandidaten... Haluaisin kysyä kaikilta ehdokkailta ja jäsenille kysyä. Onko ollut aiemmin toimikaudellanne äh, tilanteita, jos olisitte suojelleet omaa jäsen, kotijäsenvaltiotanne? Jani niin Kakka Kalderalta kysyisin, Olafian käsittelee petostapausta, tai olla kyse kilpailutuksesta. Onko totta, että asia koskevien henkilöiden asianajakulut ottaa kontolleen tilintarkastustuomioistuin? Ja mikä on perustelu tälle? Koska normaali kansalainen, normaali EU-virkamies ei tällaista oikeutta saa, ja niinhän on ihan oikein. Haluaisin vielä huomauttaa, mehän olemme kritisoineet erityiskertomuksia, koska erityiskertomukset eivät enää sisällä sitä, mitä oikeastaan tarvittaisiin. Nimittäin, että olisi, esitettäisiin selvästi, että missä ongelmat ovat. Ne ovat mielestäni aivan liian yleisiä, Ja kun menettelytapa on ristiriitainen, niin ehkä tilintarkastustuomioistuin työtavan kannalta siinä on ongelmia. Mitä tekisitte, jotta saisimme parempia erityiskertomuksia teiltä? Minä olen käsitellyt monia erityiskertomuksia ja totean tämän yhä uudelleen. Minua kiinnostaisi myös kaikilta kandidaatilta saada tietää, että te tekisittekö yhteistyötä sinne, että saataisiin riippumattomia analyysejä nykyisen organisatorisen rakenteen vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta, että voitaisiinko siinä muuttaa jotain? Kiitoksia. Käsittääkseni tämä kysymys oli kaikille kolmelle. Herra Vesberi, mahdollisimman lyhyesti kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys, jos sen oikein tulkitsin, minulla ei ole mitään syytä, onko minulla syytä puolta omaa maatani, näin ei ole. Ja sitten te käsittelitte kysymystä, eh, joka koskee erityiskertomusta. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen. Minunkin mielestäni meidän pitää kehittää edelleen erityiskertomuksia. Minä näen kyllä lyhyen kokemukseni valossa myös sellaisia alueita, jotka ovat kiinnostavimpia kuin toiset. Ensinnäkin eh, minun mielestäni pitäisi keskittyä siihen, että saadaan fokusoituja kertomuksia. Tällä hetkellä valmistelen alustavaa kertomusta hauraista valtioista ja yhdessä henkilökunnan kanssa pyrimme hyvin keskitettyyn lähestymistapaan, kapeaan, mutta syvään katsaukseen. Minun mielestäni tämä olisi hedelmällistä. Minä en tosin tiedä, jos näin pystytään asia hoitamaan, mutta tämä on ainakin suunnitelma. Ja toinen kysymys ajankohtaisuudesta. Ymmärtääkseni ja minun mielestäni emme voi tehdä kompromisseja laadun suhteen. Jos näin tehdään, niin silloin ei saada minkäänlaista mielenkiintoista materiaalia käyttöön. Mutta mm, toisaalta voisimme harkita nopean eh, toiminnan joukkoja niin sanotusti, eli eh, erityiskertomuksia, jotka keskittyvät eh, nopeampaan aikajänteeseen kuin 18 kuukauteen. Meidän pitäisi tällaista tarkastella ainakin. Kiitos. Kiitoksia, herra Pinksten. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Ensimmäiseen kysymykseen. Minua ei ole koskaan tästä arvosteltu, enkä ole koskaan, minulle ei koskaan annettu belgialaista tapausta käsiteltäväksi, enkä ole koskaan käsitellyt belgialaista tapausta, joten minun mielestäni ei ole mitenkään mahdollista, että tilintarkastustuomioistuimen, tuomio, tilintarkastustuomioistuimen jäsen voisi jollakin tavalla ottaa vaikutteita joltain taholta täytyy olla täysin riippumaton. Tässä kaikki, mitä voin tästä sanoa. Ja toinen kysymys onkin erittäin tärkeä. Tark- parannettavaa on aina ja mielestäni pitää ensin miettiä sitä, mitä erityiskertomukset ovat. Ensinnäkin niiden pitää olla lyhyitä, tarkkoja ja ne täytyy tehdä nopeasti. Meidän täytyy työstää tätä. Esimerkiksi tsunamia koske, käsittelevä erityiskertomus on hyvä esimerkki. Ja joskus ei ole helppoa toimia näin. Jos haluaa tarkastaa esimerkiksi ulkosuhdehallinnon toimia ja se aloitetaan nyt, tällä hetkellähän toiminta kehittyy koko ajan. Näin ei aina ole, mutta Joskus on mahdollista laatia nopeasti tarkkoja ja lyhyitä raportteja, kertomuksia. Ja minä en kannata lainausmerkeissä olevia viestejä tai puhetta. Meidän täytyy voida todella välittää viestimme niin, että ne ovat helppolukuisia, ei pelkästään parlamentin jäsenille, mutta myöskin kansalaisille. Jos Yhdysvaltain valtiovarainministeri voi joka toinen viikko kirjoittaa artikkeleja Financial Timesiin ja kansalaiset voivat ymmärtää niitä, niin näin meidänkin pitäisi tehdä. Kiitos, herra Kaleera. Uh, well, address... Yritän käsitellä kaikkia rouva Gresen esittämiä kysymyksiä. 11 vuoden aikana tuomioistuimessa olen osoittanut riippumattomuuteni ja puolueettomuuteni, joten vastaus on tietysti ei ensimmäiseen kysymykseen. Mainitsitte erityiskertomukset. Ja se liittyy myös yhteen kysymykseen Rova Ajala Senderiltä, johon en vastannut tiedotuksesta. Erityiskertomus. Todellakin olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Niitä täytyy antaa nopeammin. Siinä pitää olla kompromissitasapaino laadun ja tehokkuuden välillä, että se on kielti, jota ymmärretään, että te ymmärrätte sitä täällä parlamentissa, mutta myös, että kansalaiset ymmärtävät. Ja pyrimme tekemään, liikkumaan tähän suuntaan. Tietysti menettelyt sille, että miten erityiskertomus hyväksytään, ovat tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä, mutta ristiriitainen menettely on rahoitusasetuksen säätämisessä ja tämän arvioinnin aikana emme pystyneet edes käsittelemään kysymystä, että miten vastata näihin erityiskertomuksiin ja se estää laadun kehittymistä, se estää tiedotusta. Se ei ole ollenkaan houkuttelevaa. Eli täytyy pyrkiä siihen, että luodaan uusia panoksia, tuotoksia, jotka vastaavat paremmin parlamentin suosituksia. Tässä täytyy olla aloitteellisia enemmän. Täytyy löytää uusi tuote, ikään kuin raportti, joka keskittyy juuri siihen, mihin pitikin. Keskitettyjä, teräviä, fokusoituneita, käsittelevät tiettyä huolenaihetta, mutta jossa saadaan aikaan laatua, noudatetaan metodologiaa ja standardia, joita ammattimaisessa tarkastustoiminnassa pitää olla. Appeldorf-kysymys siis tarjouspyynnöt. Meillä on luottamus täysin siihen, että mikä Olafin tutkimus on, ja odotamme siitä tuloksia. Mutta säännöstä Henkilöstösääntöjen mukaan EUn virkamiehet voivat pyytää toimijoita tukemaan heitä jutussaan. Ja minun täytyy sanoa, että Olafin tutkima asia, niin tietysti tilintarkastustuomioistuin itse on antanut sen Olafin tutkittavaksi. Se on jätetty myös Luxemburgin tuomioistuimen käsiteltäväksi rikosmenettelyn vuoksi. Ja tuomioistuin itse on päättänyt päättää kaikki turvallisuussopimukset Ja, ja tällä toimenpiteellä no, siis se on yli 6000 euroa vuodessa tämän toimenpiteen vaikutus. Eli tässä on vain odotettu henkilöstösääntöjä, kun virkamiehillä on oikein suojelun. Sitten toimistuminen on antanut asian Olafille ja odotamme sieltä tuloksia. Kolmanneksi tapaus on välitetty myös Luxemburgiin jolla on toimivalta ja siellä odotamme tuloksia. Olemme hyvin luottavaisia, että tapauksessa totuus milloin nopeammin kuin myöhemmin tulee esille. Kiitoksia. Meidän täytyy katsoa hiukan kelloa. Täällä kolme jäsentä haluaa vielä esittää kysymyksiä. Ja minä ehdottaisin, että nämä kolme kysymyksen esittäjää äh, esittävät kukin äh, kahden minuutin kysymykset. Ja sitten äh, vastaukset ja sitten mahdollisesti vielä esittelijän johtopäätökset Rouva Ivakova. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä esittelijä esitti jo tämän kysymyksen, mutta haluaisin palata vielä näihin kysymyksiin, koska se on erittäin tärkeää. Tällä hetkellä käynnistämme koko buussa erillisen eh, selvityksen, ja tämä koskee nimenomaan Euroopan budjettia. Merra Caldeira mainitsi, että eh, tämä vakausmekanismi, 60 miljardia, on tuomioistuimen tukema. Entä sitten vakausmekanismi, joka tulee näiden väliaikaisten mekanismien välille, tilalle, silloin tämä 60 miljardia sopeutetaan tuohon. Miten tulee tilintarkastustuomioistuin mukaan tähän prosessiin? Miten voitte varmistua siitä, että teette parhaanne, jotta tilintarkastustuomioistuin on aktiivisessa roolissa, koska me haluamme, että eh, tuomioistuin on tässä aktiivisessa roolissa. Kiitos. Please. Kiitoksia, herra Kalten. Yes, I did. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Halusin vain esittää puheen presidentti Calderalle tässä kysymyksen EUn lähetystöjä koskevista tavoitteista. Meinulla on yhteistyöstä hyvin paljon kokemusta ja kiitos hänelle myös analyysistä. Kysymykseni siis Kaldeiralle. Hyvä presidentti, kaikkia näitä tarkastuksia säännellään. Ä- ihmiset tai ehdokkaat tulevat hyvin erilaisista oloista, heidän taustansa ovat hyvin erilaiset. Minkälaisia ihmisiä tilintarkastustuomioistuimien tarvitaan? Tässä ei ole kyse poliittisesta elimestä. Eikö pitäisi olla jotkut ammatilliset standardit, joita tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kohdalla sovelletaan vai? please. Kiitoksia sitten herra Ardi. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, jatkaisin tuosta äskeisestä kysymyksestä. Eh, kuvittelisin, että tilintarkastustuomioistuin eh, soveltaa deontologiasääntöjä, jotka pätevät yleensäkin kansainvälisissä tilintarkastusjärjestöissä. Ja tässä on kaksikin aihetta, joihin haluaisin puuttua. Eh, eturistiriita, eh, onko teillä eh, edes, edessänne näitä ja onko niitä ollut eturistiriitoja, miten ne ratkaistaan. Sitten artikla 6, jossa ovat toimivaltuudet. Onko koulutusta tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, minkälaisia koulutusmääriä ehdotetaan näille jäsenille. Ja sitten minulla on vielä kysymys herra Vesberille. Sopimuksessa eh, sanotaan, että täytyy noudattaa eh, seuraavia ehtoja pitää olla kansain, kansallisen eh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenä tai sitten pitää olla tilintarkastustoimessa ansioituneita merkintöjä kun katsotaan nyt teidän CV-tänne, niin en näe oikein, mikä pätevöittäisi teidät tähän tilintarkastustoimeen. Kiitoksia. Käsittääkseni ensimmäinen kysymys oli lähinnä herra Caldeiralle, toinen Pinkstenille. Ja Okay, but anyway, I... Uh, no joka tapauksessa annan ensin herra Kaldeiralle puheenvuoron. Hän voi vastata näihin kysymyksiin. I'll try to be in the two minutes you have, uh, yeah, very good. Said, uh... Kiitos puheenjohtaja. Yritän kahdessa minuutissa. Ensinnäkin näistä rahoitusvälineistä, jotka Rouva Ivakova mainitsi. Kuten jo sanoin, tilintarkastustuomioistuin toimii kansallisten tarkastuselinten kanssa jäsenvaltioissa ja pyritään löytämään sellainen keino, joka on mahdollisimman hyvin toteutettavissa. Esimerkiksi jo niin, että tilintarkastustuomioistuimesta tulisi jatkossa tarkastuslautakunnan jäsen. Tilintarkastustuomioistuin tutkii Euroopan unionin ja sen toimielinten tilit ja esimerkiksi vakausvälineen käyttöä komissiossa tutkitaan. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy tätä tutkia. Olipa kyse sitten mistä tahansa rahoitusvälineestä tai rahoitusmenetelmästä, niin tilintarkastustuomioistuin tarkastaa sen käytön. Sitten herra Kalvinille kriteereistä, joita pitäisi soveltaa tilintarkastustuomioistuimen jäseniin. Kaksi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin se, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten erilaiset, on erilaiset taustat, se on itsessään hyvä asia. Se, että voimme hyödyntää entisten ministerieiden, yliopistoprofessoreiden, keskuspankkien johtokuntien jäsenten asiantuntijoita tai sellaisten virkamiesten, valtion virkamiesten kuin minun asiantuntijoitani niin voidaan hyödyntää. Mielestäni jäsenvaltioilla, jäsenvaltioiden täytyy arvioida, kuka ehdokas parhaiten täyttää perussopimuksessa mainitut kriteerit. Mutta jos mennään samaan suuntaan kuin Euroopan unionin tuomioistuimessa arvioidaan ehdokkaiden ansioluetteloita ja taustoja. Ja jos sielläkin olisi professori, yliopistoprofessoreja ja muita, niin jos tällä tavalla toimittaisiin myös tuomioistuimessa, niin se olisi parempi. Tilintarkastustuomioistuin on ammattieettisiä sääntöjään päivittänyt ja hiljattain hyväksyttiin eettinen säännöstö ja kaikki eturistiriitatapaukset on tutkittava ja niitä on torjuttava. Tähän saakka sellaisia ei ole ollut. Ja meidän raporttimme viime vuodelta osoittaa, että me läpäisimme kriteerit ja varmaan näin käy tänäkin vuonna. Euh, euh, niin minä puhun hyvin lyhyesti, jos sopii vastaisin kysymykseen herra Udilta, mutta ensinnäkin herra Kalfin molemminpuoliset Kiitoksia, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Sitten tämä deontologinen kysymys, erittäin tärkeä kysymys. Minun täytyy sanoa, että kukaan ei toimikaudellani mm, ole käsitellyt tätä ristiriitakysymystä. Sellaista ei ole tullut eteen, mutta tässä täytyy puhua hyvin selvästi, että pitää puoltaa kansalaisten etuja, Euroopan veromaksajien etuja. Se on meidän roolimme ja siinä pitää pitäytyä. Sitten koulutus ja pätevyys. Minä en tiedä, että onko tämä CV-säni, mutta viime vuosisadalla minä kyllä osallistuin Bel- Belgian tilintarkastustuomioistuimen kilpailun ja siinä oli rinnakkaistestit. Minä tulin Belgian tilintarkastustuomioistuimeen pariin, koska olin tuossa mukana tuossa kilpailussa. Ja siinä suunnattiin osaaminen tiettyyn pätevyysalueeseen ja kyseessä on hyvin tiukka kilpailu joten minä olin Belgian tuomioistuimessa tilintarkastajana eh, ja Belgiassa tapahtuu yleensä niin, että jossakin eh, vaiheessa valtiovarainministeri eh, pyysi kabinettiin ja tällä tavoin meillä toimitaan. Näin tapahtuu Ranskassakin, eli minä olen tehnyt töitä rahoituksen parissa, mutta vähän toisella hatulla. Mitä tulee sitten koulutukseen, voisin mainita ehkä, että meillä kolmosjaostossa joka vuosi kaikilla kaikkien tilintarkastajien ja jäsenten kanssa järjestetään seminaari ja tavoitteena on, tai meillä on aiheena hyvin määritelty aihe. Se on hyvin hyvä muoto ja tällä tavoin voimme olla yhteyksissä ja vaihtaa ajatuksia ja sen jälkeen tehdään arvio. Tässä siis minun vastaukseni. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Vesberg, haluatteko tähän lisätä jotain kaksi minuuttia? Uh, I try to be brief. Kiitoksia, yritän lyhyesti. Kysymys koski ansioluetteloani ja taustaani. Niin kun katson taaksepäin, arvioin uraani ja mikä on ollut nykytyössäni tärkeintä ja mikä taustassani on ollut tärkeintä ja mikä siellä on ollut paras kokemus. Se on tietysti hallintokokemukseni ja johtamiskokemukseni. Jos katsotte ansioluottelua, niin voitte nähdä, että suurimman osan ajastani työelämässäni on ollut johtotehtävissä eri tavoin mikä tarkoittaa, että minulla on pitkä kokemus yhteistyöstä asiantuntijoiden kanssa monelta osa-alueelta. Myöskin pyrkin koordinoimaan heidän toimintansa, koska jos on johtokokemusta, niin oma asiantuntemuksensa on sitten käyttää muiden ihmisten asiantuntemusta optimaalisella tavalla. Se on hyvin hyödyksi tässä työssä mielestäni. Minulla on pitkä ura julkisella sektorilla Ruotsissa. Siis ihan suoraan sanoen minun toimintaani on tarkastettu ja se on hyvä kokemus. Tarkastusorganisaatiossa on ihmisiä, joiden toiminta on tarkastettu. Kiitos. Thank you. Kiitoksia Jarova Jala. Haluaisitteko vielä vetää langat yhteen. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lopuksi haluaisin vain huomioida nämä äh, kysymykset ja kom- äh, vastaukset. Ja miettisin näitä viime kommentteja vielä koskien pätevyyttä. Minä olen herra Galteiran kanssa, että jäsenillä pitää olla monipuolista kokemusta ja pätevyyttä monella alalla, jotta on paljon näkemyksiä. Tilintarkastajat tietenkin voivat puhua teknisin termein, mutta kun menemme kadulle ja puhumme hallitusten kanssa, siellä tietenkin kriisin aikana meidän pitäisi huomata, että me tarvitsemme hyvin monipuolisia näkökulmia, koska tietenkin on olemassa tämä tekninen osio tilintarkastustuomioistuimessakin. Ja minun mielestäni tässä on paljon näkökohtia, jotka rikastavat näitä mahdollisuuksia. Meillä ei pitäisi olla ainoastaan tekninen profiili näissä tehtävissä, joten niinpä meillä on nyt tarpeeksi aineksia tässä päätöksen tekemiseksi. Kiitoksia. Nyt pääsimme tämän osion päätökseen, eli nykyiset jäsenet, jotka hakevat uutta ehdokkuutta. Ja nyt me voimme keskeyttää muutamaksi minuutiksi kokouksen. Kiitoksia kovasti. I reopen this. Minä avaan uudestaan tämän kokouksen. Voisitko ystävällisesti palata paikoillenne? Minä toivotan tervetulleeksi herra Otbun. Hän on Tanskan viranomaisten nimittämä ehdokas. Minä ehdottaisin että hän antaa oman alustuksensa viisi minuuttia ja sen jälkeen puheenvuoron saa esittelijä. Sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Meillä on kaiken kaikkiaan 40 minuuttia tähän osioon. Herra Otbu, olkaa hyvä. And you can speak any language you like. I've been advised to speak English, so I speak English. Minua on neuvottu puhumaan englantia, koska niin puhun englantia sitten tänä aamuna, paitsi jos tanskaksi esitetään minulle kysymyksiä, niihin vastaan tanskaksi. On hienoa olla jäl- täällä valiokunnassa ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Olen ollut täällä muutamaan kertaan 2007 vuonna tanskalaisen eh, komitean e-, edustajana ja nyt on todella hienoa olla täällä ehdokkaana siis tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Olen tehnyt urani eh, tilintarkastuksen parissa, kun olin päättänyt opintoni Kööpenhaminassa. Toimin Tanskan, Tanskassa valtiontalouden tarkastusvirastossa ja myöskin yhteistyötä Luxemburgin tilintarkastustuomioistuimen kanssa – 95 vuodesta lähtien olen ollut Tanskan valtion päätilintarkastaja ja olen tottunut tekemään yhteistyötä poliittisten valiokuntien ja komiteoiden kanssa. Tanskassa valtion äh, Tanskassa parlamentin ja valvontavaliokunta voi esittää kysymyksiä valtion tilintarkastajille ja onkin hyvin tärkeää, osa tilintarkastajien työtä, että valiokuntien kanssa ja komiteoiden kanssa on todella hyvät yhteistyösuhteet, jotta voi täyttää valiokuntien komitean odotukset. Haluaisin ottaa esille kaksi huippukohtaa urallani. Ensinnäkin te varmaan tiedätte, että Tanska kuuluu maihin, joissa on joissa laaditaan vuosittainen kertomus EUn varojen käytöstä ja menoista. Me olemme tehneet tätä useita vuosia, koska Euroopan unionin raha on hyvin tärkeää tanskalaisille ja tanskalaisille poliitikoille. Meillä on lausunto, joka laaditaan täysin samanlaisena kuin tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Me käytämme Tanskassa hyvin paljon resursseja, kun ajatellaan niitä varoja, joita EUsta tulee. Tanskan parlamentin asiasta vastaava valiokunta arvostaa suuresti tätä kertomusta ja se koskettelee myös asioita, eh, jotka ovat parantuneet Tanskassa. Kun me ajattelemme EUn tuloja ja menoja, ja, niin näiden varojen käyttö Tanskassa on parantunut. Lisäksi tarkastustoiminta on kehittynyt. Ja me korostamme menoja ja sitä, mikä määrä varoista saadaan käytettyä ja mitä tuloja Tanskasta kerätään. Haluaisin kiinnittää huomionne myöskin siihen, että jäsenvaltioiden tilintarkastus elinten täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden vastaavien elinten kanssa, jos halutaan parantaa yhteist omaa työtä, on tehtävä vertailevaa analyysiä kollegoiden kanssa muista maista ja on hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä kollegoiden kanssa, tietysti myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta voi parantaa omia toimiaan jäsenmaassa. Tanskassa on luotu julkisille tilintarkastajille standardit ja valtion tilintarkastusviraston säännöt on hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki meidän rastamme voivat eri puolilla maailmaa käyttää näitä standardeja ja siten varmistetaan, että kaikki käyttävät myös hyväksyttäviä ja oikeita standardeja. Olen tottunut siihen, että minun on oltava riippumaton samalla tavalla kuin mitä vaaditaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ja vaatimus siitä, että on oltava riippumaton, olen siitä täysin tietoinen. Mielestäni tilintarkastustuomioistuimen ydinetuihin kuuluu se, että tehdään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Minun olisi hyvä tanskalaisena esimerkiksi tehdä yhteistyötä valiokunnan kanssa, kun raportteja ja kertomuksia vastaanotetaan. Mielestäni on haaste työskennellä kansainvälisesti ja nuorempana, nuoresta miehestä lähtien silloin kun työskentelin tilintarkastustuomioistuimessa nuorempana, niin siitä lähtien olen miettinyt, että haluaisin palata sinne takaisin ja nykyään olen sitä mieltä, että meidän pitäisi toimia enemmän yhdessä. Haluaisin olla osa tätä kehitystä, jota viime vuosina olemme nähneet. Nimittäin tilintarkastustuomioistuin on menossa enemmän siihen suuntaan, että se tekee tilin, kansallisten tilintarkastuselinten kanssa läheisempää yhteistyötä. Meidän pitäisi kiinnittää huomiomme tämänkaltaiseen kehitykseen. Tässä johdantoni. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia oikein kovasti ja seuraavaksi Rova Center. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, herra Otbulle näistä tiedoista. Eh, halusin kysyä teiltä, on totta, että tässä ansioluettelossanne näkyy, että olette täysin riippumaton näissä kysymyksissä, jotka koskevat Tanskan hallitustakin. Mutta äskettäin on tapahtunut jotakin tässä teidän tilintarkastustoiminnassanne, koska Darbien juttu tuli esiin ja tilanne oli se, että tämä äh, rakennus, josta äh, olette vastuussa, äh, kävi ilmi, että siellä ei noudatettu sellaisia sääntöjä, joita olisi pitänyt noudattaa tilintarkastustoiminnassa silloin, kun tämä rakennus rakennettiin, niin Siinä puhuttiin noin miljardista dollarista. En tiedä aivan tarkalleen, mikä oli eh, tämä rahasumma, mutta eh, teidän piti eh, tunnustaa mm, oman parlamenttinne tilintarkastus tai tilintarkastusvaliokunnassa, että tässä oli tapahtunut virhe, te olitte erehtynyt ja tämä on tietenkin asia, joka saattaa meitä huolestuttaa ja teidän maassanne tämä on esimerkki siitä, että valiokunnat valvovat näitä jäseniä. Te itse nyt asetutte ehdolle ja vuosi sitten kuitenkin teitte merkittävän virheen kiinteistökysymyksissä. Ja siitä syntyi todellakin budjettiongelmia. Se huolestuttaa meitä. Minä haluaisin hiukan selvennyksiä tästä kysymyksestä, koska eh, Tanskan lehdistössä on otettu esiin, että te etsitte uutta työpaikkaa juuri tämän hankalan tilanteen takia. Haluaisin teiltä selvennyksiä tästä tilanteesta eh, valiokuntaa varten. Kiitos. Mr. Orbo, you have the floor. Olkaa hyvä, herra Orbo. Well, it's, it's certainly true that... On todellakin totta, että usea vuosi sitten Tanskan televisioyhtiö rakensi uusia toimitiloja ja käyttivät Siinä oli ylikäyttöä. 84 prosenttia rakennuksista oli olemassa, kun budjettia valmisteltiin tarkastusvirastossa ajateltiin naivisti, että tilanne oli turvallinen. Mentiin vähän pitkälle. Tilanne ei kuitenkaan ollut varma. Mutta tarkastusviraston kanssa yritys asian hoisi ja tämä tapaus on nyt historiaa. Jos olisin väittänyt, että 16 vuoden aikana ollut tehnyt yhtään virhettä, niin kaikki olisi tietäneet, että se ei pitää paikkansa. Minä myönsin virheen ja se on tärkeää, kuten minä teen tässä tapauksessa. Tällä tapauksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että nyt olen ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Herra Sondergaard. Ja, tack. Velkommen. Jeg, jeg har to spørgsmål, øh, som jeg vil stille. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys koskee kirjallisia vastauksia. Toiminnan tarkastuksesta. Sanotaan, että että meillä on riittävät indikaattorit EU:ssa, jotta tilintarkastustuomioistuin voi tehdä tästä riittävän tehokkaan tarkastuksen. Mutta tämä on vakavaa, jos ei voida tehdä riittävän tiukkaa toiminnan tarkastusta. Sitten toinen kysymys, ja se liittyy selkeämmin teidän virkaanne. Ansioluettelonne on täällä ja todellakin teillä on paljonkin kokemusta tilintarkastustoiminnasta. Olette ollut Tanskan valtion päätilintarkastaja. Teillä ei ole ollenkaan poliittista kokemusta, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettekö olisi ollut mukana poliittisissa tapauksissa. On puhuttu Derbynistä, on puhuttu puhuttu siitä, että yksityissairaaloita on ylirahoitettu. aikoinaan hallitus maksoi liian suuria summia yksityissairaaloista. Tätä on paljon kritisoitu ja sanottiin, että olisi pitänyt saada paremmin asiakirjoja tästä. Eli hallitusta sekä tilintarkastajia tässä kritisoitiin parlamentin, Tanskan parlamentin ajatus tukea teitä Tanskan ehdokkaana, niin vahvistaako se tilintarkastustuomioistuima vai pyritäänkö teistä vain eron Tanskassa? To these two questions in Danish, so... Vastaisin äh, tanskaksi näihin kysymyksiin. Äh, paljon äh, kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys liittyy tukiohjelmiin ja ne toimiin, ovatko ne, ne tavoitteiden ja tulosten kanssa samassa linjassa. Minun käsitykseni niin tämä pätee sekä EU-hun että Tanskaan. Minun mielestäni e, tuloksiin asetetaan liian vähän vaatimuksia sekä poliittisella tasolla että hallintotasolla nyt ei tule aivan selväksi, mitä pitäisi saavuttaa, kun äh, katsotaan sitä, miten rahoja käytetään sekä poliittisesti että hallinnollisesti. Keskitytään liikaa näihin panoksiin ja liian vähän siihen, miten äh, toimitaan ja mitkä ovat tulokset. Niitä käsitellään siis liian vähän. Ja äh, kirjallisissa vastauksissani niin otan tämän esiin, kun katsotaan Tanskan tilannetta, tullaan samaan johtopäätökseen eh, tanskalaisien hankkeiden osalta. Et jos minut nimitetään, niin eh, tällä tavoin eh, halutaan vahvistaa Euroopan tilintarkastustuomioistuinta, ei vain, että minusta päästäisiin eroon Tanskassa. Jos on vastuullinen jäsen tilintarkastustuomioistuimessa, niin hallitus ja yksittäiset ministerit, niinhän niiden toimintaanhan suunnataan kritiikkiä. Terveysministeri ei tästä kritiikistä pitänyt, mutta toinen tekijä, jonka ottaisin esiin, on, että parlamentti tuki tilintarkastustuomioistuinta Tanskassa, kun ajatellaan sitä, että miten tietoa saadaan ja mihin tietoon kukin on oikeutettu. Ja sen pohjalta voidaan tehdä laadukasta työtä. Kiitoksia ja sitten rouva Ivanova. Uh, I have not followed the Danish politics in that... En ole seurannut Tanskan politiikkaa niin kysyt kohtaisesti kuin kollegani, joten kysyn vähän eri tavalla, koska olet ensimmäinen ulkopuolelta tuleva ehdokas tämän päivän kuulemistilaisuudessa. Ja voitte ehkä tuoda, uskon, että voitte tuoda uusia freesejä ideoita tiimiin Teillä on kokemusta Tanskan hallituksesta jokin aika sitten. Mitkä mielestäni ovat tärkeimmät haasteet tilintarkastustuomioistuimelle nyt? Uskotteko, että ne ovat enemmänkin sisäisiä haasteita vai tuleeko siihen ulkoisia tekijöitä mukaan? Miten näette nämä haasteet? Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tässä on tilintarkastustuomioistuimelle haaste, siis se, että pyritään kansallisten tilintarkastuselinten kanssa tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Sitä, että pyrimme nojautumaan paremmin kansallisten kollegoiden tekemään työhön, jotta olisi mahdollista, että tilintarkastustuomioistuin saa enemmän resursseja vielä tärkeämpiin tuleviin tehtäviin, esimerkiksi tässä EUn rahoituskriisissä – jossa olisi hienoa nähdä, jos tilintarkastustuomioistuin tekisi tiiviimpää yhteistyötä tässä kansallisten elinten kanssa, jotta voidaan antaa suosituksia parlamentille. Tällaista kehitystä olisi kiva nähdä tulevaisuudessa. Just, just one minor point. Uh, we heard about... Pieni juttu vielä Kuulimme yhteistyöstä kansallisten tarkastusviranomaisten kanssa, mutta emme ole kuulleet mitään parlamenttiyhteistyöstä ja yhteistyöstä tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Miten tämän asian näette? Well, I see the, Europe, the, the, the Commission budgetary control in the European Parliament. Parlamentin koko valiokunta on tärkein sidosryhmä tilintarkastustuomioistuimelle. On itsestään selvää, että valiokunnan odotukset ovat erityisen tärkeät tuomioistuimelle – En näe mitään muuta ratkaisua kuin, että on erittäin hyvät yhteistyösuhteet ja ymmärrän, että valiokunta täällä Tietysti sama koskee vastaavia valiokuntia Tanskassa ja muualla. Odotatte enemmän raportointia esimerkiksi talouskriisistä. Tämä on selkeästi osa päähaasteita tilintarkastustuomioistuimelle, jotta varmistetaan se, että valiokunnan odotukset täytetään. Kressle please. Kiitos, Gressler. weitermachen. Voin jatkaa tästä. Siihen, mihin ihan Ivanova päätti. Minunkin mielestäni tämän kaiken mukaan, mitä tietoja meillä on, niin te olette vähän kirjoittamaton lehti. Se on vähän harmi, koska meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Teillä on se epäonni, että minähän olen ollut jo ollut nimittämässä yli 20 tilintarkastustuomioiden jäsentä. Mites mikä on pääsihteerin hallintojohtajan asema tilintarkastustuomioistuimessa. Sitten onko Tanskassa ollut vaatimuksia erosta tämän rakennusjutun takia, josta kollega Sender puhui? Tanskan tilintarkastustuomioistuin, te henkilökohtaisesti, miten olette hoitaneet yhteisrahoitusta Tanskassa? Minulla on esimerkki. Se on meitä harmittanut, se oli Bonhomelinin hiihtohissi Muistatteko Fisher Bowlin kanssa kuulemistilaisuuden vuonna 2018 joulukuuta? Vähän aiemmin Bonholmin hiihtolisi oli otettu brittimediassa äh, idiotti esimerkiksi, koska siellä ei koskaan saada lunta. EU antoi satoja tuhansia euroja silloin siihen. Tanskan valtiokin antoi saman summan ja maanomistaja vielä samanlaisen summan investoi. Nyt on sitten sellainen hakemus jälleen, joka on hyväksytty Bonhomin hiihtohissistä ja tässä sitä tietysti meitä hämmästyttää. Eli mikä on tässä EU-varojen käytön valvonta ja miten tilintarkastusomistuimen jäsen tällaisen suhtautuisi? You have the floor. Yeah. Olkaapa hyvä. Well, you... Niin lähtökohta oli hyvin ajankohtainen. Olen aivan samaa mieltä. Tiedän, että äh, nyt on aika haasteellista äh, nykytilanteessa äh, toimia tällä tavoin, yrittää parantaa tilannetta niin, että valiokunnan jäsenten odotukset täytetään. Mutta jos nyt palaisin tähän kysymykseen, jonka Rova Sender otti esiin, sanoisin, että jos Tanskan tilintarkastusvirasto tekee virheen, silloin kaikki tietävät siitä, koska se on etusivuilla uutisena. Kaikki parlamentin jäsenet ja viestintävälineet tietävät siitä ja minun tietääkseni me teimme yhden virheen. Olemme tehneet yhden virheen 16 vuoden aikana, paljon pienempiä virheitä, mutta yhden ison virheen, koska me ajattelimme, että tämä rakennus oli turva, turvattu eh, ja 84 prosenttisesti rakennus oli saatu päätökseen, mutta se mitä teimme jälkeenpäin yhdessä yhtiön kanssa varmistuimme siitä, että eh, se saatiin valmiiksi uuden budjetin eh, puitteissa. Mitään ei ole piilossa, kaikki asiat on otettu esille. Tanskassa, niin kuin sanoin, erittäin hyvä uutinen oli se, että tilintarkastus virasto teki virheen. Mitä tulee sitten tähän hiihtohissiin, minä en tunne tätä tapausta, mutta vaikuttaa siltä, että on Bonholmin aivan järjetöntä rakentaa rakentaa hiihtohissiä, koska se on pieni saari Itämeressä. Siellä on vähän lunta harvoin, joten erittäin lähtökohtaisestikin se olisi älytöntä hiihtohissejä rakennetaan silloin tällöin sinne, missä tarvitaan tekolunta, mutta en tunne tätä erityisesti tätä tapausta. Ingeborg, you have the floor. Ingeborg, vielä yksi kysymys. Kysyin vielä, että onko erovaatimuksia Tanskassa ollut? No, nothing at all. Well, ei, ei lainkaan. Minun mielestäni 16 vuodessa saa kyllä yhden virheen tehdä. Niin kuin tästä kysyttiin, minulla ei ole sellaista vaikutelmaa, että kukaan minusta haluaisi eroon päästä Tanskassa. Minä olen niin naivi, että uskon, että Tanskan parlamentti on ehdottanut minua, jotta vahvistettaisiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Ei, ei sen tähden ehdotusta, että joku halusi nähdä minut lähtevän. Kiitoksia. Haluaako joku vielä esittää kysymyksen? Varmasti saatte vielä lopuksi eh, puheenvuoron. No sitten annan esittelijälle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja niin minua hämmästyttää hiukan, koska se, että lehdissä otetaan esiin se, että on tapahtunut vakava virhe, niin ymmärrän kyllä, että tämä liittyy viestintään ja avoimuuteen, mutta kyse on myös vastuullisuudesta. Te voitte kuvitella, että kun me mm, katsomme teitä nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen jäsenä, niin vuosi sitten tämä tapahtui. Te olette kyllä vastuussa tästä, koska tunnustitte tämän Tanskan parlamentissa. Niinpä haluaisin kysyä teiltä, millä tavoin edistätte tätä avoimuutta, mutta miten otatte vastuun? Kuka kantoi vastuun tästä? Te sanoitte, että myönsitte, että olette erehtynyt, virhe on tehty. Minä kysyn teiltä. Meille on tietenkin tärkeää, että ollaan avoimia, mutta sen lisäksi jonkun pitää olla vastuussa, koska muussa tapauksessa, kun te vuosi sitten teitte vakavan virheen Tanskassa kiinteistöalalla, koska ei ole sovellettu pakollisia sääntöjä, joita pitäisi noudattaa tässä virastossa. Ja nyt me aiomme nimittää teidät tai teidät nimitetään äh, tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi Euroopassa. Ymmärrän kyllä. Äh, me olemme täällä ikään kuin katsomassa hiukan sitä, äh, mitä te toisitte eh, tilintarkastustuomioistuimeen. Eh, haluaisimme siis tietää eh, vastuusta koskien tätä virhettä. Tietenkin vaikka se tunnustetaan julkisesti, niin täytyy tunnustaa myös kuka on vastuullinen. Muussa tapauksessa meillä on edessämme se, että jos ensi vuonna teette yhtä vakavan virheen Euroopan budjetin osalta, niin sitten vain tunnustetaan virhe ja sitten ei tapahdukaan mitään. Vasta vuosi sitten tämä virhe tapahtui ja tällä hetkellä haluaisin miettiä sitä, että vuosi, vuoden päästä ette voi sanoa pelkästään, että olemme tehneet virheen, erehdyimme ja, sitten ei tapahdu mitään. Miten aiotte kantaa vastuuta? I took full responsibility. Otin täyden vastuun. Otin täyden vastuun kyseessä olevasta tapauksesta. Tapauksesta puhutte. Sehän juontaa vuodelta 2006, ja se oli viime vuodelta. Tapaus, josta puhutte, se liittyy yrityksen tarkastukseen 2006 vuonna. Ja kun raportoin johtokunnalle, niin sanamuoto oli väärin, koska ajattelimme, että tämä rakennus oli niin sanotusti home safe. Se oli virhe. Olisi pitänyt muotoilla asia sanamuoto muuten. Minä kerroin julkisesti tästä, että sanamuoto oli väärin. Ajattelimme, että he pystyisivät pitämään, noudattamaan budjettia, mutta eivät pystyneet. Vakava virhe, kuten sitä nimitätte. Siitä otin täyden vastuun. Ja kuten sanoin, se liittyy vuoteen 2006, ei viime vuoteen. Eikä ole ollut mitään epäilystäkään siitä, kuka oli tarkastustyöstä vastuussa. Minä olin täysin siitä vastuussa. Kiitos. Thank you. Mrs. Kiitoksia. Ja nyt äh, Rouva Ajalla, haluatteko vielä puheenvuoron? Äh, kyllä, haluaisin äh, kiittää. On aivan totta, että se alkoi 2006, mutta nämä lehtiliikkeet ja se, miten sitä on käsitelty tv -ssä, niin käsittääkseni eh, se, sitä käsitettiin 300 eh, miljoonaa kruunua aina vuoteen 2010 saakka, joten mm, tämä asia, sitä on käsitelty lehdissä koskien näitä eh, virheen aiheuttamia vahinkoja. Niitä on tullut edelleenkin. Niinpä hyvä puheenjohtaja, minun mielestäni meidän pitäisi tämä asia pitää mielessä. Minun mielestäni ei riitä, että pelkästään tunnustetaan virhe. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että ne pitäisi mahdollisesti erota tai muuten toimia sillä tavoin kuin tällaisissa tapauksissa on tapana. Herra Otbu. Well. Kiitos oikein paljon Pitäisi mielestäni pitää mielessä se, että minä en ole ollut vastuusta kyseisen rakennuksen rakentamisesta. Minä olin tilintarkastaja. Olen ottanut täyden vastuun tilintarkastuspuolesta. Mielestäni sanamuoto nyt antaa olettaa, että olin vastuussa rakentamisesta, mutta en ollut olin vastuussa tilintarkastuksesta ja se tehtiin kansainvälisten standardien mukaan, mutta me yhtenä tiettynä vuonna kertomuksessa teimme virheen, kun me ajattelimme, että, ta, että budjettissa pysyttäisiin, mutta tämä sitten sanottiin kertomuksessa ja me oletimme, että rakennustyöt olisi saatu päätökseen, mutta näin ei ollut. Ja tämä kuitenkin mainitaan. Minä otan vastuun tilintarkastuspuolesta. Kiitoksia. Haluaako kukaan muu puheenvuoroa? Ja jos näin ei ole, niin sitten kiitän teitä ja me keskeytämme muutamaksi minuutiksi kokouksen. corto. Y entonces, eh, Carmen y eh, Maite.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 Could I ask everybody? Pyytäisin nyt kaikkia palaamaan paikoilleen. I reopen this. Nyt avaan uudestaan kokouksen. Toivotan tervetulleeksi herra Juan Francisco Corona Ramonina. Hän on Espanjan viranomaisten nimittämä ehdokas Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Niin kuin tavallista on valiokunnassa, me annamme puheenvuoron ensin ehdokkaalle noin viisi minuuttia, jonka aikana hän voi kertoa meille aikeistaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä Luxemburgissa. Olkaapa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, yritän tässä ajassa eh, vastata ne kysymyksiin. Minä olen hyvin tekninen luonteeltani, olen tehnyt koko ikäni tilintarkastuskysymysten parissa töitä, samoin kuin valtion varanhoidon parissa sen jälkeen, kun sain yliopistossa opistoni, opintoni päätökseen. Aloitin työskentelyn Barcelonan yliopistossa kansantalouden osastossa ja sen jälkeen osallistuin kilpailuun ja lopulta päädyin 1993 ylimpään tutkintoon. Kyseessä on tohtorin tutkinto kansantaloudessa. Olen tehnyt töitä useissa yliopistoissa, yksityisissä ja julkisissa. Barcelonassa, Balearien saarilla, myös etäyliopistoissa ja pitkälti olen osallistunut talouskysymysten tutkimukseen ja olen ollut mukana useissa hankkeissa, kansainvälisissä hankkeissa, varsinkin Etelä-Amerikassa. Siellä kehityspankin hankkeissa ja aivan konkreettisissa hankkeissa, joissa on eri maita, eri hallituksia. Ja näin minä olen saanut näitä tehtäviä osakseni. Kun puhutaan tilintarkastustoiminnasta, niin olen toiminut tilintarkastajana sen jälkeen, kun päätin opet- opintoni Grand Fortonissa kaksi vuotta. Ja sen jälkeen vanhempana tilintarkastajana ja tällä tavoin olen ollut mukana perustamassa tilintarkastajarekisteriä. Se on ensimmäinen virallinen järjestö, joka perustettiin Espanjassa, joka sääntelee ja puoltaa tilintarkastustoimintaa ja tilintarkastajia. Tämän jälkeen olen ollut perustamassa taloustieteilijöiden tilintarkastusrekisteriä. Kyseessä on espanjalainen verkosto. Ja urani aikana minä olen ollut eri tehtävissä tilintarkastustoimessa esimerkiksi kuusi vuotta olen ollut Espan, espanjalaisen rahoitusanalyysiinstituutin tehtävissä. analyytikkoita valmentain. Ja minulla on kokemusta hyvinkin ammatillisista teknisistä kysymyksistä ja olen koko tämän ajan hyvin usein tehnyt yhteistyötä myös Espanjan hallituksen kanssa eri parlamenttikausilla ja minä olen katalaani, niinpä olen tehnyt yhteistyötä myös Katalonian hallituksen kanssa. Kiitoksia teille kovasti tästä mahdollisuudesta ja odotan, että teemme hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Minulle, minähän olen kansantalouden asiantuntija. Se on minulle erittäin tärkeää siitä syystä, joten kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitoksia teille kovin paljon. Ja seuraavaksi esittelijä Rouva Ajala Sender. Kiitoksia oikein kovasti eh, puheenjohtaja. Eh, kiitoksia herra Korona Ramon eh, tästä alustuksesta. Teillä on profiili, joka yllättää koska se on erittäin ammatillinen ja te olette toiminut myös eri yliopistoissa ympäri maailman erilaisissa ohjelmissa ja minua kiinnostikin juuri tämä ammatillinen taso. Se vaikuttaa erinomaiselta minun hallitukseni. Meillä on hallitus. tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että niin haluaisin kysyä teiltä tästä Katalonian tulevaisuusinstituutista, joka käsittääkseni on katalonialainen FAESin sivuliike, ja siinä johdossa on ollut Tera Te olette siis ehkä konsensusehdokas, ehkä voitte kertoa meille tarkemmin tästä säätiössä toimimasta, toiminnastanne. Ja mitä tulee sitten teidän yhteistyöhönne Katalonian hallituksen kanssa, haluaisin kysyä tästä tarkemmin tulevaisuudessa. Teemme yhteistyötä, jos teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Teemme siis yhteistyötä myös alueellisen hallinnon tasolla ja silloin on myös eurooppalaisilla rahastoilla tällä tasolla merkitystä. Niinpä haluaisin tästä selvitystä ja Teillä on tietenkin erittäin vaikuttava ansioluettelo ajatellen koulutustanne ja, ja uraanne, mutta tämä alueellinen yhteistyö ja toimivaltuudet. Äh, se voisi olla erittäin hyödyllinen näkökohta. Saisimmeko tästä lisäselvityksiä? Por supuesto. Niin, totta kai. Olkaa hyvä. Niin totta kai, mitä tulee ensimmäiseen kohtaan äh, tähän äh, tietoon, joka teillä on, minä en useinkaan laita sitä tänne ansioluetteloon, koska tällä säätiöllä ei ole välttämättä mitään tekemistä minun ammattitoimieni kanssa. Niinpä mm, kyse on sellaisista tahoista, jotka ovat hoitaneet ulkoasioita ja teollisuusministeriön asioita. Ja Mm, Barcelonan yliopiston eh, kautta olen ollut eh, siellä ja olen ollut myös eh, ammatillisissa toimissa kansanpuolueen kanssa yhteyksissä. Ja kyseessä siis oli säätiö ja haluaisin tehdä selväksi sen, että sillä ei ollut mitään poliittista sitoumusta, koska minä olen pyrkinyt tekemään yhteistyötä kaikkien hallitusten kanssa, jotka ovat yhteistyötä halunneet ja näin olen tehnytkin. Ja niinpä olen valmis hyväksymään kaikki ehdotukset, vastaavat ehdotukset myös muilta säätiöiltä olipa kyse mistä tahansa muusta puolueesta. Ja minun mielestäni vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta tämä myös katalani hallituskysymys. Minulla on yhteyksiä hallitukseen ja oppositioon, mutta tietenkin pitää täyttää tehtävänsä ja sitoumuksensa minä olen ollut hiukan kiusaantunut näistä artikkeleista, joissa otetaan esiin kaikki ne hallitukset, joiden kanssa olen ollut yhteistyössä, koska tällä hetkellä haetaan mahdollisimman paljon tehokkuutta julkisessa varainkäytössä ja niinpä minulla ei todellakaan ole mitään esteitä, jos pitää toimia täysin riippumattomasti, ammattimaisesti olipa kyse mistä tahansa alue- tai paikallishallinnosta tai valtionhallinnosta. Olen aivan samaa mieltä, että Euroopassa on hyvin monimutkainen rakennelma. On hyvä, että vahvistetaan suhteita ja valvontaa myös alueellisiin tilintarkastustuomioistuimiin, samoin kuin kansallisiin myös autonomisilla alueilla, esimerkiksi Espanjassa. Minun mielestäni tämä on aivan välttämätöntä, jotta tilintarkastustuomioistuimen työ hyödyntää sillä tavoin, että voi myös parlamentti sitä arvioida. Okay, then I... Oikein hyvä. Nyt sitten jäsenet ja kysymykset. Ensimmäisenä Ingeborg Gressle. Professor Ramon. Kiitoksia, herra professori Ramon. asiakirjasta ei käy selville, että mitä ammatillista toimintaa harjoitatte tähän nyt. Tieto siitä olisi varmaksi hyväksi. No sitten olemme tietysti vaikeassa tilanteessa. Kolme päivää sitten oli Espanjassa vaalit. Sosialistinen hallitus hävisi. Hallituksella on tietysti oikeus perussopimuksen mukaan nimittää, lähettää tänne ehdokas. Nyt meillä on se ongelma, että haluttaisiin antaa tälle hallitukselle, uudelle hallitukselle oikeus. Siis tämä nimityshän ei voi päteä ehdokkaalle, joka on milloin tahansa nimitetty. Eli antaako vanha hallitus oikeuden tälle uudelle hallitukselle? Mutta nyt kun kuulumistilaisuus on kolme päivää vaalien jälkeen, niin annet, haluaisin antaa uudelle hallitukselle mahdollisuuden nimittää ehdokas. Eli kysymys, että kuka teidät on nimittänyt? Miten meidän pitäisi käsitellä ehdokkuuttanne? Haluaisin kehottaa kollegoitakin siihen, että annetaan uudelle hallitukselle mahdollisuus nimittää ehdokas, koska 20. joulukuuta tulee uusi hallitus, astuu virkaan ja kolme päivää sitten oli valittu hyviä, hyviä perusteita sanoa, että teidän nimityksenne kanssa pitäisi vielä odottaa. Sinä haluaisin kysyä suhteesta Euroopan parlamenttiin, miten ajattelette siitä? Luxemburgissahan on eurooppalainen tilintarkastuomioistuin ja se on aika kaukana meistä. Eli jos meillä ei ole täällä äh, pyrkimystä kontaktin ottamiseen, ei sitä tule mitään. Miten olette tähän asti tehneet yhteistyötä parlamentin jäsenten kanssa? Haluatteko vastata heti? Olkaa hyvä. Äh, kiitos. Äh, mitä tulee tähän nykyiseen ammattitoimintaan, niin minulla on kaksikin tehtävää. Ensinnäkin teen töitä teknisenä johtajana laitoksessa, joka on perheyritysten liitto tai laitos. Se on perheyritysten yhteisjärjestö, suurin sellainen Espanjassa. Ja siellä ne keskitytään tilintarkastuskysymyksiin myös näissä yrityksissä. Ja osittain teen työtä myös Barcelonan yksityisessä katolisessa yliopistossa, jossa annan kansantaloustieteen luentoja ja myös talouden, oikeuden ja muita luentoja, myös tohtori opiskelijoille. Tässä muissa kysymyksissä toinen on toisaalta tekninen, toinen on sitten oikeudellinen teknisestä näkökulmasta. Nyt kun katsotaan minun ansioluettelotani, täytyy sanoa tietenkin, että minä en ole tällä sen tähden, että kuulun johonkin poliittiseen puolueeseen, vaan olen täällä ammattikokemukseni takia tilintarkastus- ja kansantalous tehtävissä. Minä olen ylpeä siitä, että jo vuodesta 1984 eh, olen eh, tehnyt yhteistyötä kaikkien hallitusten kanssa, jotka eh, Espanjassa olet, ovat olleet vallassa. Felipe Gonzálezin sosialistihallitus, kansanpuoluehallitus, Aftnarin hallitus ja sen jälkeen vielä Jose Luis Zapateron äh, hallitus, äh, sosialistihallitus. Ja niinpä minä ymmärrän hyvin, että totta kai minua ei ole tähän tehtävään kutsuttu poliittisista äh, arvoistani lähtien, vaan tästä minun kokemuksestani lähtien kun katsotaan, mikä on pätevyys tilintarkastustuomioistuimeen. Ja sitten taas toisesta näkökulmasta, jos puhutaan juridisesta näkökulmasta, on olemassa tiettyjä menettelyjä ja tiettyjä aikoja. Minä en tietenkään tätä voi täsmälleen sanoa, että pitää noudattaa sääntöjä ja Espanjassa tosiaankin oli vaalit, mutta nykyinen äh, Espanjan hallitus ennen kuin uusi hallitus muodostetaan. On, nykyinen hallitus on se, joka oli tuloksena neljä vuotta sitten pidetyistä vaaleista. Ja niinpä, kun tämä tapahtuu vanhan hallituksen aikana, niin minun ehdotukseni siinä mukana on ollut valtiovarainministeri, ja e, tässä ollaan juridisesti täysin e, päteviä. Ja mitä tulee sitten suhteisiin Euroopan parlamenttiin, minun mielestäni niiden pitää olla hyvin tiiviit. E, tähän pyritään kovasti. Ja tilintarkastustuomioistuin on tekninen toimielin ja sen pitää tarjota tietoa, ehdotuksia, jotta parlamentti voi kehittää tarkastustoimiansa ja valvontatoimiansa. Niinpä minun mielestäni Luxemburgin ja Brysselin välinen välimatka sen ei pidä olla esteenä ja meidän täytyy miettiä sekä hankkeittain että yleensäkin näitä suhteita ja minä olisin teidän käytössänne täällä parlamentissa tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, varsinkin tässä valiokunnassa. Uh, Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro vai ei? No siinä tapauksessa annan puheenvuoron Rova Gutierrez Cortinasille. Muchas gracias, señor. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Herra Koronan eh, ja muiden eh, ehdokkaiden eh, ansioluettelot ovat aivan päteviä, mutta minua huolestuttaa ja epäilen hänen ammatillista kykyään. Tietyissä kysymyksissä haluaisin pyytää, että tätä nimitystä lykätään ja tämä liittyy Espanjan hallitukseen, koska vaali pidettiin vasta kolme päivää sitten. Ja tällä hetkellä, mm, kun katsotaan eh, eh, teidän mm, valtuutustanne. Eh, minä haluaisin tietää sen teidän osaltanne. Ja minä tekisin eron demokraattisten kysymysten välillä. Ja tässä yksi kysymys on juridinen ja toinen on sitten oikeutuskysymys. Juridinen tehtävä, se on yksi, mutta legitimiteetti ja oikeutus on hyvin arkaluontoinen kysymys. Niinpä kun puhumme tässä siitä, että meillä on hallitus ja saattaapa olla, että seuraavakin hallitus valitsee koronan, minulla ei ole mitään sitä vastaan. Minun mielestäni tässä taattaisiin se, että juridinen myönnytys on sama kuin myös tällainen oikeutus. Ja sanoisin herra koronalle asian, joka huolestuttaa minua. Nyt paes Katalunia siellä on tehty yhteistyötä ja saattaa olla, että siinä on tiettyjä sitoumuksia ja minulla on nyt minä olen huolestunut siitä, että tässä ei tehdä eroa tietyn laitoksen ja säätiön välillä. Ja tässä on kuitenkin kyseessä sellainen lopausjärjestö, jonka tiedän, ja minua huolestuttaa se, että tässä ei olla demokratian tiellä, koska siellä pitää olla sellainen hallitus, ja, joka perustuu demokratiaan. Ja tässä FAES on todellakin säätiö, joka on hyvin lähellä kansanpuoluetta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä hallitusten tahojen kanssa. Tämä huolestuttaa minua, niinpä haluan ehdottaa, että nimitystä lykätään, koska haluan, että saadaan aikaan virallisesti tunnustettu konsensus. Minä en ole kuullut tällaisesta konsensuksesta ja lisäksi tällä tavoin herra Korona saisi tällä tavoin lisäpainoa omalle tehtävälle. Kiitoksia. Eh. Perdón, presidente, yo querría simplemente aclarar niin haluaisin tässä hiukan selventää äh, tätä ja varmasti äh, ehdokas antaa vastauksensa. Minä ymmärrän kyllä, että äh, tässä asiat eivät ole menneet sekaisin. Minä sanoin tässä, että hallitus antoi ehdotuksen ja se olisi konsensus ja vaikuttaa siltä, että tässä FAES on selkeästi ideologinen järjestö. Minä e- otin tämän esiin, eikä ehdokas. Haluan tehdä tämän selväksi, että e, esitetään tämä kysymys, joka ei välttämättä liity häneen. Minä hämmästyin, kun e, hain tietoa tästä ehdokkaasta, niin kuin kaikista muistakin, ja kun mietin, että hän on hallituksen ehdokas ja minä löysin näitä tietoja ja minä haluaisin tehdä selväksi täällä valiokunnassa, että tällä, tässä ei pitäisi tulla nyt tällaista sekaannusta. Olkaa hyvä. Te. Eh, bueno, la primera parte. Niin, tämä ensimmäinen osio esittelijä jo vastasikin siihen ja sitten toinen osio. Minä en aio lisätä mitään tähän asiaan. Totta kai minun mielestäni, kun puhutaan lainsäädäntöelimestä, niin siinä juridisuus on tärkein asia. Ja sitten tämä legitimiteetti, mm, kyse on tilintarkastustuomioistuimesta, joka on hyvin tekninen. Sillä ei ole mitään merkittävää poliittista profiilia. Niinpä aivan selvästi, jos on ollut koko uran ajan riippumaton, se on sellainen asia, jota arvostetaan tilintarkastustuomioistuimessa. Joo. Kiitoksia. Ja sitten Jens Gaia. Danke, president. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. kun puhutaan siitä, että miten ehdokasta arvioidaan, mitä johtopäätöksiä tehdään, niin silloin pitää ottaa huomioon, mitä esitellään. Nyt niin ei käy. Tämän kerron myös kollegoille. Tai sitten mitä oli Ehkäpä taustaksi pitäisi ottaa esille kysymys myös siitä, että mikä on Tanskan hallituksen kanta ehdokkaaseensa. Mutta itse asiassa kysymys koronahamosille. Se liittyy valiokunnan tehtäviin. Sillä on tekemistä ennen kaikkea sen kanssa, että virheaste jonka tilintarkastustuomioistuin toteaa raha, rahastojen varojen käytössä, sitä halutaan alaspäin. No Espanjassa on aina aihetta huoleen tässä suhteessa. Ja kun komissio on aluepolitiikan pääosaston johtajan sanomisia seuraa, niin sillä on paljon tekemistä sen kanssa, että hallinto Espanjassa on sellaista, että aluerahastojen hallinnointi on osittain, keskushallinnolla osittain itse alueilla, ja kun tämä on vähän epäselvä, tämä jako toimivaltuuksissa, niin se on virhe lähde. Tätä taustaa vasten, kun on tilintarkastustuomioistuimella ja valiokunnalla yhteistyötä, niin siinä on paljon tehtävää. Ja tässä tulee sille se kysymys, että miten riippumaton voitte olla tässä tehtävässä Espanjan valtiosta? Eh, muy bien, muchas gracias. Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Me Tietenkin kaikissa maissa saamme varoja näistä rahastoista ja niinpä usein analyysit ovat myös satunnaisia. Virheitä on joissakin tapauksissa enemmän kuin tavallisesti, mutta jos olette sitä mieltä, että on huolestuttava virheriski taso, niin mahdollisimman pitkälti pitää katsoa, mikä on ongelma. Ja tätä pitää hoitaa myös ei pelkästään Espanjan tilintarkastustuomioistuimen, vaan myös autonomisten alueiden tilintarkastustuomioistuinten kanssa. Ja totta kai teen kaikkeni, jotta päästään tavoitteeseen, eli yhteisön budjettia toteutetaan Äh, asianmukaisesti. Kiitos. Mrs. Kiitoksia. Ja sitten Rova Ajala, haluatteko nyt puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, minä halusin vain tässä lopuksi puuttua hiukan tähän kysymykseen, jonka otti esiin Oui. Onko teillä vielä kysymyksiä? Ajaa, no, no sitten ei. Onko tämä nyt sitten kysymys vai eh, johtopäätös? Minä luulin, että tämä oli johtopäätöksiä jo. No niin, siitä syystä minä teiltä kysynkin. Mutta nyt herra Odi, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että herra Koronan ehdokkuus ja eh, tämä puheenvuoro osoittavat, että kyse on erinomaisesta ehdokkaasta ja on huomioitava perussopimuksen kohta, jossa puhutaan kokemuksista. Minä toimin oman ryhmäni esittelijänä näissä nimityksissä. Totta kai ymmärsin ongelman poliittiseen oikeutukseen liittyen. Kuitenkin minusta on, olisi sopivaa, että te voitte voitte täällä omassa puheenvuorossanne kertoa nuo määräajat. Teillä on tietyt määräajat ja hallitus, sehän on meidän ongelma, teidän ongelma, ei meidän. Tämä meni siis aivan liian pitkälle. Tuossa se ei ollut sopivaa. Jokaisen täytyy kuitenkin nyt tässä olla tarkkoina, jos ajattelemme koronan koronaa henkilönä. Haluan muistuttaa tai vielä todeta uudelleen, että kyse on erinomaisesta ehdokkuudesta. Tässä on poliittisista ongelmista kyse, mutta puheenjohtaja, meillä on tiettyjä sääntöjä, me emme voi antaa säädöksiä ja olla sitten itse niitä noudattamatta. Meitähän, meiltä odottavat, odotetaan tätä kansalaisten keskuudessa on tiettyjä aikataulullisiin liittyjä, liittyviä tietoja. Jäsenvaltioissa hallitukset vaihtuvat. Sellaiset hallitukset lähtevät pois vallasta, jotka ovat ehdokkaita. Eli nyt työjärjestyksen mukaan, jos 40 valiokunnan, asiasta vastaavan valiokunnan tai jonkun poliittisen ryhmän edustajaa tekee ehdotuksen, niistä voidaan tukea. Minun mielestäni hallituksen vaihtuminen on riittävä uusi elementti, jotta yksi näistä poliittisista elimistä, joko siis tämä valiokunta tai poliittinen ryhmä, minä en nyt ole ihan varma, voidaanko tässä valiokunnassa nyt näissä olosuhteissa, olosuhtaa haluaako valiokunta ehdottaa, että tätä nimitystä lykätään, jotta äh, parlamentti saa tarpeeksi tietoa ja käsittelee tätä asiaa, jotta voimme sanoa, että tässä on kyse uudesta riittävän suuresta tekijästä. Siis pyytävätkö, jos Espanjan viranomaiset pyytävät, niin vedättekö ehdokkuutenne pois? I want to selkeä kysymys. Minä haluan vielä painottaa sitä, että me puhumme menettelyistä eh, ja eh, näihin liittyvistä kysymyksistä myöhemmin iltapäivällä. Ja tämä koskee siis ammatillista pätevyyttä hakijan osalta, miten hoidamme sen. Tämä käsitellään myöhemmin iltapäivällä suljetussa kokouksessa. Ottaisin esiin, että tämä asia käsitellään iltapäivällä. Ingeborg. Spanien ist seit zehn Jahren Kymmenen vuotta Espanja on ollut sääntöjen vastaisuus kärjessä rahastoissa. Kymmenen vuoden aikana ei ole mikään muuttunut ja kymmenen vuoden ajan olen ollut, en ole ymmärtänyt tätä. Ja tilintarkastustuomioistuin ei ole ollut kovin avulias äh, tämän ratkaisemisessa, koska se ei halua äh, harjoittaa niin sanottua name and shame, eli nimetä ja asettaa häpeään. Nyt Kreikka on ollut myös eh, tässä kärjessä, tsekki myös, ja tämähän tulee komissiolta tämä tieto. Nyt olisi kovin hyödyksi, jos espanjalainen jäsen, en nyt muista nimeä, mutta jos nykyinen Espanjan jäsen tässä kysymyksessä ryhtyisi toimeen oman kotimaansa kanssa. Täytyy olla mahdollista, että tällaisista asioista puhutaan selkeästi, että joku sitten muuttuu. Mitä teette tässä suhteessa? That's a clear question. Tämä oli kysy- selkeä kysymys. Yeah. No, hyvä. Näinhän minä jo teen, niin kuin kommentoin eh, edellisten äh, hallitusten kanssa. Äh, olen tehnyt yhteistyötä äh, ja minun mielestäni nämä ovat todellakin pyhiä periaatteita. Näin Espanjassa ollaan tehtykin tavallisesti ja se, että jokin maa, Espanja tässä tapauksessa on oma maa, se ei vaikuta minun mielipiteisiini ja kun mietitään tätä ammatillisesti ja muutenkin pyrin parhaan kykyni mukaan toimimaan niin, että tässä asia hoidetaan hyvälle tolalle, ei ainoastaan Espanjan näkökulmasta, vaan myös Euroopan näkökulmasta. Kiitoksia. Nyt kun tässä esitetään kysymyksiä, minä haluaisin tietää teiltä, minkälaisia ongelmia on Espanjan hallituksen kanssa ja autonomisten alueiden kanssa, näiden alueiden, jotka ovat monimutkaistaneet tilintarkastusta ja Espanjan kulujen tarkastusta ajatellen, eikö olisi pal- paljon parempi teidän työnne, työtänne ajatellen, että teidät olisi valitu, valittu konsensuksella. Ja eikö todellinen konsensus nykyisen ja tulevan hallituksen kesken. Se antaisi teille enemmän pohjaa ja valtuuksia kuin nykyinen. Minä en haluaisi puuttua tähän kysymykseen ja pyytäisin anteeksi teiltäkin, jos vaikuttaa siltä, että minä jotenkin tekeydyin niin. Ehkä en puhunut aivan täsmällisesti, eli pyydän anteeksi tästä väärinkäsityksestä ja tästä aiheesta minä en tiedä tästä äh, mm, konsensuksesta. Minut on ähm, hallitus nimittänyt äh, ja niinpä äh, valtuutus tosiaankin olisi voimakas. Minä olen riippumaton, koska olen tilintarkastustuomioistuimen jäsen, eli nämä poliittiset kysymykset eivät liity tähän. Kiitoksia. Ja sitten äh, ehkä herra Odi vielä. Olkaa hyvä. Voitte vielä toistaa kysymyksen. Minä halusin kysyä, että Espanjan tämänhetkisessä hallituksessa, jos pyydetään, että tämä henkilö, herra Korona, pyytää vetämään ehdokkuutensa pois, niin aikooko korona tässä tapauksessa ehdokkuutensa vetää pois. Tuollahan tiivistelmässä sanotaan, että jos Euroopan parlamentin valiokunta ei hänen ehdokkuuttaan hyväksy, niin hän vetää ehdokkuutensa pois. Minä en oi, tai voi olla, että ehkä pitäisi miettiä sitä, että jos ehdokkaan on nimittänyt sosiaalihallitus ja sitten onkin oikeistohallitus vallassa, pitäisi miettiä, miten tässä voidaan toimia. Mutta minä vaan haluan tietää, että e, vedättekö ehdokkuutenne tässä mainitsemassa tapauksessa pois? Itse asiassa minä en ole e, esittänyt itse omaa ehdokkuuttani. E, minut on, minua on ehdotettu tähän ja eh, tietenkin ilman parlamentin eh, luottamusta on hyvin vaikea toimia tilintarkastustuomioistuimen eh, jäsenenä. Siitä syystä puhun täällä. Espanjan hallitus ei ole antanut minkälaisia viitteitä tästä, joten niinpä, koska minä en ole esittänyt ehdokkuutta, niin en minä voi sitä poiskaan vetää. Our Hyvä, sitten esittelijä. Okay niin mm, minun mielestäni tässä on sellainen tilanne, että meillä on tanskalainen ehdokas, joka on ollut ongelmista ja silti hänellä on täysin juridinen ehdotus ja tässä ollaan nyt aivan samassa tilanteessa ja samoin eh, belgialainen eh, siellä eh, ei ole uutta hallitusta vieläkään valittu pitkään aikaan. Ja sitten mm, näitä muitakin hallituksia on vaihtunut, joten ymmärrän tietenkin, koska tässä on Madridissa esimerkiksi eh, kyselty tästä asiasta. Siinä eh, tulee muutoksia. Eh, minä en usko, että se tulee tähän ehdokkuuteen. Olen pahoillani, Kristina. Minä en aio täällä ottaa mitään tällaista aihetta esiin että otetaan tällaisia asioita esiin, jotka eivät liity siihen. Mutta mitä tulee sitten Gajerin puheenvuoron, niin täällä me analysoimme näiden ehdokkaiden ehdotuksia ja e, hallitukset ovat saattaneet muuttua. E, siellä Belgian ehdokas on aivan eri. Emme me voi tästä tietää. Meillä ei ole Belgian ehdokasta, koska ei ole Belgian hallitustakaan. Ja e, aivan kuten herra Korona sanoi, minulla ei ole tosiaankaan mitään intressejä siinä, että onko herra korona siellä vai ei, vaan ymmärrän, että hän on hyvin ammattimainen, ammatillinen henkilö tässä ja se on, hänet on ehdotettu ammatillisista ansioista, mutta meidän ei pitäisi asettaa tässä mitään ennakkotapauksia. Jos herra Mulder ehdottaisi jotakin muuta, niin noudattaisin sitä, mutta käsittääkseni tässä valiokunnassa ja parlamentissa asetettaisiin tosiaankin ennakkotapaus, jossa tällä tapoin toimittaisiin, koska hallitukset muuttuvat näiden nimitysaikataulujen vastaisesti ja eh, Niinpä eh, saattaa olla, että me asettaisimme eh, lepäämään jokaisen ehdokkuuden. Niinpä jos nämä maat, joissa hallitus on vaihtunut, niin laittaisimme ne odottamaan. Niinpä tämä tässä valiokunnassa meidän pitäisi tarkastella ainoastaan ehdokkaan pätevyyttä, ja me olemme saaneet nämä pätevyysasiakirjat. Ja sitten iltapäivällä, kun meidän pitää päättää kyllä tai ei vastauksesta, niin silloin käsittelemme menettelyä, mutta kolmessa tapauksessa meidän täytyy neudat, noudattaa todellakin näitä menettelyjä. Kiitoksia oikein kovasti. Haluan vielä kerran painottaa. Painotan vielä sitä, mitä sanoin aikaisemmin. Me puhumme täällä ammatillisesta pätevyydestä näiden ehdokkaiden osalta. Iltapäivällä me puhumme menettelyistä ja sitten äänestämme kaikesta, mitä on ehdotettu mutta tähän mennessä olemme tarkastelleet ainoastaan teknistä pätevyyttä ehdokkaiden osalta. Kiitoksia, että tulitte tänne paikalle ja minä toivon todellakin, että hyvin pian päämme, eh, pääsemme jatkamaan seuraavan ehdokkaan kuulustelua. Minä äh, avaan uudestaan tämän kokouksen ja toivon tervetulleeksi Ville Itälän. En tiedä, voinko tulittaa hänet tervetulleeksi tänne, koska hän kuuluu meihin. Ja kuten muutkin ähm, ehdokkaat, te saatte noin viisi minuuttia aikaa voitte kertoa meille ehdokkuudestanne ja siitä, mitä aiotte tehdä eh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Dear colleagues, it's both. Kiitoksia puheenjohtajat, kollegat. On sekä miellyttävää että kunnia olla täällä kanssanne tänään. Mutta täytyy tunnustaa, että ensimmäistä kertaa vähän hermostuttaa. Ensimmäistä kertaa tullut tänne hyvin tuttuun valiokuntaan. Mutta puheenjohtaja, kertoisin ensin vähän taustastani. Minulla on kokemusta kaikilta hallinnotasoilta. Paikallisella tasolla, Turun kaupunginhallituksesta, kansallisella tasolla, Suomen eduskunnasta, parlamentista, jossa olin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja hallituksesta, sitten sisäministerinä ja nyt EU-tasolla olen ollut sitten Euroopan parlamentin jäsen. Olen ollut myös tuomarin virassa sekä monissa pk-yritysten johtokunnissa. Sen lisäksi olen ollut syyttäjä ja poliisipäällikkö. Sitten vielä sellaista itsestäni, jota ette välttämättä tiedä. Olen harrastanut karatea äh, pienestä pitäen. Ihan siinä asti, kun aloitin parlamentin jäsenenä. Karate ja urheilu on opettanut minut kunnioittamaan vastustajiani ja ottamaan heidät asianmukaisella tavalla huomioon. Nyt muutama sana taustastani tilintarkastajana. Haluaisin painottaa, että olen ollut tilintarkastaja Suomen Pankille, Keskuspankille sekä suomalaiselle innovaatiorahastolle itsenäisyyden juhtilarahasto Sitralle. Sen lisäksi olen ollut kunnallisissa yrityksissä tilintarkastajana. Sitten kun harjoitin asianajotoimintaa, niin olin myös yksityisten yritysten tilintarkastajana. Kuitenkin ehkä paras kokemus, jonka olen saanut, on ollut tämän valiokunnan jäsenenä ja esittelijänä. Jos minut valitaan, keskityn kolmeen pääasiaan. Vaikuttavuus, avoimuus sekä yhteistyö. Mitä nämä tarkoittavat käytännössä? Ennen kaikkea meidän aina täytyy kysyä itse, itseltämme, onko toimintamme vaikuttavaa Sovellammeko parhaita käytäntöjä? Käytämmekö voimavaramme parhaalla mahdollisella tavalla saavuttaaksemme tavoitteemme? Ja arvioimmeko kriittisesti ja koko ajan omaa työtämme? Tällä tavalla suoritusten tarkistukset ovat yhä tärkeämpiä, koska siinä voidaan mitata, että miten poliittiset tavoitteet saavutetaan. Vaikuttavuutta voidaan lähestyä myös tässä tarkastuslausuman äh, näkökulmasta. Säännöllinen tarkastuslausuma on oikeastaan erinomainen väline näyttää, miten raha käytetään. Ja joissakin tapauksissa se voi valottaa sitä tosiasiaa, että ei päästä eteenpäin. Virheaste kohesiopolitiikassa on edelleen aivan liian iso. Jos virheaste on monien vuosien näin korkea, niin on ihan oikeutettua kysyä, että onko toimintamme tarpeeksi vaikuttavaa. Täytyy keskittyä yhteistyöhön, jotta voidaan löytää ratkaisu siihen, miten virheaste voidaan minimoida. Vakavimmissa tapauksissa Euroopan unionin pitäisi käyttää sanktioita jäsenvaltioita kohtaan. Toiseksi avoimuus on koko järjestelmän kulmakivi. Veronmaksajilla on oikeus tietää, miten heidän rahansa käytetään. Tarkastusvaliokunta edustaa veronmaksajia ja kansalaisia, sillä pitäisi olla oikeus saada kaikki tarvitsemansa tieto ja asiakirjat, joita se tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten lopuksi työ, yhteistyö eri toimielinten välillä ja erityisesti jäsenvaltioiden välillä yhteistyö on erityisen tärkeää. Meidän täytyy löytää yhteistyön henki ja yhteiset tavoitteet, joihin kaikki voivat sitoutua. Nykyisessä taloustilanteessa on erityisen tärkeää varmistaa, että EUn rahastovaroja käytetään, rahastojen varoja käytetään asianmukaisesti. Tässä uskon, että tilintarkastustuomioistuimella on merkittävä osa. Minulle olisi kunnia olla osa tätä työtä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuten tapana on, annamme ensin puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja e, tosiaankin e, tervetuloa ehdokkaan Eh, roolissa tähän valiokuntaan. Ei tässä nyt kannata eh, pelästyä. Nyt kun on eh, karatea harrastanut, niin se varmasti auttaa tähänkin. Ja sitten tuo poliisitoimikin. Niin te tosiaankin nämä vaatimukset, joita asetetaan tilintarkastustuomioistuinta ajatellen. Ja meillä on Mm. niin tosiaankin tunnustamme pätevyytenne, mutta haluaisin kysyä teiltä, että sitten kun olette tilintarkastustuomioistuimessa, millä tavoin uskoisitte, että teidän kokemuksenne ja kokemuksenne täältä valiokunnasta, miten ne voivat auttaa uudistuksissa ja muutoksissa, joita tarvitaan tilintarkastustuomioistuimessa, jotta siitä tulisi tehokkaampi ja vaikuttavampi. Ja sitten tästä eh, ansioluettelosta eh, te eh, olette ollut ikään kuin varajäsenenä. En tiedä, miten tämä toimii Suomessa. Täällä on sijaisuuksia ja tällaisia varatehtäviä. Minä en oikein tiedä, miten järjestelmä toimii vai mikä siinä on syynä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että täällä puhutte siitä, että jättäisitte kaikki muut sitoumuksenne, jos teidät valitaan ammatilliset, poliittiset sitoumukset, Euroopan parlamentissa sitoumukset, jos tosiaankin teidät nimitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. You can answer straight. Olkaa hyvä, voitte vastata saman tien, jos haluatte. Kiitos puheenjohtaja, kiitos raportoijalle kysymyksestä. E, ensinnäkin uskon vahvasti, että voin viedä sitä viestiä, jonka, jonka täällä valiokunnan jäsenenä olen oppinut. Ja, ja halu vaikuttaa, kun olen ollut tässä jäsenenä ja, ja tämmöinen mahdollisuus tuli, niin koin, että todella, todella voisi olla jotain annettavaa sillä kokemuksella, jota, jota yhteiskunnallisessa elämässä on pitkään tehnyt ja viedä sitä, viedä sitä sitten tilintarkastustuomioistuimeen ja koen, että tilintarkastustuomioistuin on, on tota, nykyisellä koostumuksellaan parhaimmillaan, kun siellä on erilaisia äh, ihmisiä er, eri taustoilla, eri kokemuksilla. Silloin, silloin ehkä se toimii parhaiten. Äh, mitä tulee näihin, näihin sijaisuuksiin, niin, niin, tämä varmaankin tarkoitti lähinnä näitä äh, poliisitehtäviä, niin kyse on ollut siitä, että itselläni ei ollut vakituista virkaa, vaan, vaan tein lukemattoman määrän ää, sijaisuuksia, ää, lyhyempiä ja pitempiä, jolloin ää, vakinainen viranhaltija joku ollut sairaana tai lähdössä pois tai mitä tahansa lomilla tai muuta. Ja, ja tein näitä eri paikoissa, mutta kaiken kaikkiaan siitä kertyi valtavan pit, pitkä kokemus, kun tein, tein sitä monen vuoden aikana eri, erilaisissa paikoissa. Siitä, siitä sitten johtuu tämä. Sitten mitä tulee näihin sitoumuksiin, niin olen edelleen eh, esimerkiksi eh, eh, osakkaana perustamassani asianajotoimistossa ja, ja joissain yhdistyksissä, mutta jos tähän tehtävään tulen valituksi, niin olen tietenkin valmis jättämään ja minusta minun kuuluukin jättää kaikki nämä muut tehtävät kokonaan pois. Mrs. Ivanova. Ja sitten Rova Ivanova. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Itälä. Minäkin haluan sanoa, että on hienoa nähdä teidät täällä ja on, oli hienoa myös kuulla, mitä sanoitte. Tehän olette itse asiassa ainut eh, har, harvoista ehdokkaista, jotka todella korostavat yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja me tässä valiokunnassa luotamme erityisen paljon siihen. Nyt haluaisin esittää kysymyksen Nimittäin kun puhutaan rahoitusvälineistä, olen esittänyt tämän kaikille ehdokkaille, niin teillekin. Miten näette tilintarkastustuomioistuimen roolin siinä, kun arvioidaan rahoitusvälineiden tehokkuutta? Puhun erityisesti rahoitusvakausvälineestä 60 miljardia eurooppalaisten rahoja on tässä kyseessä. Nehän siis lisätään tähän, näihin väliaikaisiin rahoitusvälineisiin, kun tulee pysyvä väline. Tällä hetkellä perussopimuksissa ei ole määräystä siitä, mikä on tilintarkastustuomioistuimen rooli tässä, mutta miten te varmistaisitte, että tilintarkastustuomioistuin toimii aktiivisesti tässä asiassa? Kiitos. Äh, itse asiassa näen, että tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä haasteita, mitä tilintarkastustuomioistuimella tällä hetkellä on. Meillä me erittäin vakavassa taloudellisessa kriisissä ja valitettavasti loppuakaan ei ihan, ihan pian näy. Ja nyt kun tätä kriisiä on lähdetty avaamaan, auttamaan, pelastamaan, niin on luotu erilaisia mekanismeja, mutta päällimmäinen ajatus ei nyt ei ole ollut kuitenkaan se, että miten sitten kansalaiset ja veronmaksajat pystyvät tarkastelemaan sitä, että miten nämä eri instrumentit toimivat. Mielestäni tässä on kysymys niin valtavista rahoista ja myös EUn koko uskottavuudesta, että tämmöinen parlamentaarinen tarkastusmekanismi pitää vain jollain tavalla luoda. Ja tiedän, että tilintarkastustuomioistuin on aloittanut nämä neuvottelut ja näissä pitää edetä, jotta ensin tilintarkastustuomioistuimella on mahdollisimman hyvä ja, ja tota, kaikki mahdollisuudet ylipäätänsä päästä tarkastamaan näitä, antaa lausuntonsa ja sitten se pitää saada tänne käsittelyyn. Parlamentaarinen kontrolli näissä asioissa on kaikkein tärkeintä, koska todellakin miten kansalaiset voi luottaa, jos, jos näin valtavia rahoja käytetään ja, ja kaikki tapahtuu joidenkin yksityisten säätiöiden kautta ja, ja avoimuus puuttuu kokonaan, eli peräänkuulutan kyllä tätä avoimuutta ja näen, että tilintarkastustuomioistuimen roolikin muuttuu aika oleellisesti, kun se pääsee vahvasti näihin tulevaisuudessa mukaan. Ja herra Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkusanoina sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että jäsenvaltiot tai hallitukset valitsevat parhaimpia Euroopan parlamentin jäseniä tällaisiin tehtäviin kuin tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Se osoittaa sen, miten laadukasta työtä Euroopan parlamentti tekee ja miten laadukkaita ehdokkaita myös kansalaiset ovat tänne valinneet. Minä olen iloinen siitä, että kollega on tähän virkaan hakenut ja että hänet on nimitetty. Ja lisäksi te olette antanut hyvät vastaukset lomakkeisiin, erityisesti mitä tulee yhteistyöhön valiokunnan kanssa. Ja toivottavasti kaikkien Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sydämessä on erityisessä, erityisessä osassa yhteistyö, kun ajattelemme poliittisia tai teknisiä haasteita. Teidän menneisyytenne on ollut hyvin äh, vaikuttava ja tärkeä sekä hallituksessa että täällä Euroopan parlamentissa ja teillä on sellaisia teknisiä taitoja, ja uskon, että teistä tulee erinomainen tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joita me kyllä tarvitsemmekin. Ja nyt vielä vastaus, jos haluatte vastata. Olkaa hyvä, teillä on joka tapauksessa puheenvuoro. Kiitos sanoistanne. Ja, tuota, haluaisin tähän yhteistyöhön kuitenkin vielä lisätä sen, että näen sen äärettömän tärkeäksi se yhteistyö, vaikka tosiaan ää, riippumattomuus ja itsenäisyys on tärkeitä periaatteita, mutta se ei tarkoita, että, että jonkun pitää mennä nurkkaan pois yhteiskunnasta, vaan, vaan meidän pitää todella toimia yhdessä ja löytää ne yhteiset päämäärät, jotta me saadaan parempaa, parempaa tulosta ja EU on kansalaisten näkökulmasta uskottava. Ja mä näen, että, että vieläkin pitää kehittää tätä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja, ja erityisesti ottaisin sen tilintarkastustuomion roolin siinä, että, että tuota, e, myös muita valiokuntia kokopuun jälkeen, kun koko sen hyväksyy, niin, niin tilintarkastustuomioiden pitäisi konsultoida. Koska esimerkiksi nyt ollaan tekemässä maatalouspolitiikan kokonaisuudistusta mutta maatalousvaliokunta ei ole kuullut tilintarkastustuomioistuinta lainkaan tässä asiassa eikä pyytänyt minkäännäköistä lausuntoa. Ja me tiedetään, kuin helposti tulee liian monimutkaista lainsäädäntöä ja muuta, niin, niin mun mielestäni niin pitäisi jo etukäteen tällaisissa merkittävissä asioissa, jos tilintarkastustuomioistuimella voi olla merkittävä rooli, niin tehdä sitä yhteistyötä ja toivoisinkin, että maatalousvaliokunta vielä ennen kuin uudistuksen saa valmiiksi, niin käy keskustelut tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tämä koskee tietysti kaikki, kaikkia valiokuntia silloin, kun niillä on sellaisia asioita, jotka koskettaa sitä toimialaa, joka tilintarkastustuomioistuimella on. Thank you, Ingeborg. Kiitoksia ja Ingeborg Gressle. Ich hoffe, dass... Hyvä Ville. Toivon, että Brysselin ja Strasbourgin etäisyyttä kun ajatellaan ja Luxemburg ja Brysselin väliä, niin että sitä pienennetään. Siinä on kovia toiveita. Pyyntöni olisi näistä erityiskertomuksista tilintarkastustuomioistuimelta tehdä ne niin, että niitä kannattaa tehdä. Tässä on kaksi ristiriitaista menettelytapaa, toinen komissiossa ja toinen äh, tilintarkastustuomioistuimessa. Eli tämä on minulle suuri asia, koska jos tilintarkastustuomioistuin jatkaa niin kuin tähän mennessä, niin sitähän kuulee monia villejä asioita virastojen erityiskertomuksista. Yksittäisten jäsenten vastalauseita niitä vastaan, niin sehän on ongelmallista. Tarvitsemme selkeää kieltä Eli näiden pitäisi olla hyvin teräviä näiden erityiskertomusten. Ja tässä mielessä pyyntö yhteistyöstä. Ja lupa, että et hoida, käsittele parlamentin eh, budjettia, mutta se nyt oli vain vitsi. Mutta joka tapauksessa kestävä yhteistyö ja ystävällismielinen yhteistyö, niin sitä kohti suuntaudumme, koska uskon, että nyt tarvitaan tilintarkastustuomioistuinta enemmän kuin koskaan juuri tämän yleisen luottamusmenetyksen vuoksi EU-ta kohtaan. Ja tässä kysyisin myös, että mitä käsityksiä sinulla on tästä? Ja nyt vastaus. Kiitoksia. Tosiaan olen, olen tästä kysyjän kanssa täysin samaa mieltä, tätä yhteistyötä tarvitaan kaiken instituutioiden ja jäsenmaiden välillä vielä enemmän. Ja mitä tulee näihin raportteihin, niin, niin itsekin on kokenut aika ongelmalliseksi, että ne tulee eh, niin pitkällä viiveellä. Ja siksi haluaisin kehittää tilintarkastustuomioistuinta siihen suuntaan, että tehdään näitä nopeampia, lyhyempiä, mutta enemmän ajankohtaan liittyviä eh, raportteja, joita tarvitaan. Ja niissä pitäisi keskustella aina sitten täällä yhdessä, että mit, mitkä on ne asiat, mitä kansalaiset nyt, nyt peräänkuuluttaa, miss, missä meidän pitää tutkia asiat, jotta, jotta tota, EUn luotettavuus edelleen kasvaa. Ja, ja, ja tuota, toinen on sitten tietysti se, että tämmöinen selkokielisyys pitää olla, että monet raportit, niin kun niitä lukee, niin, niin niistä on itsekin todella vaikea saada selvää, että ne joutuu lukemaan muutama, muutaman kerran, että ymmärtää, mistä on kysymys. Totta kai ne pitää olla asiantuntevia ja ne täytyy perustua kaikki eh, lakiin, mutta, mutta tämmöinen ulospäin suuntautuneisuus on mielestäni niitä heikompia kohtia, joka tilintarkastustuomioistuimella on ollut Pitää tehdä ajankohtaisempia, parempia raportteja, jotka on selkokielisimpiä, jotta myös kansalaiset voi niitä lukea. Thank you. I... Kiitoksia. Nyt en näe enää puheenvuoropyyntöjä kysymyksille, joten vielä lopuksi esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin halusin vain sanoa Ingeborille, että emme me e, halua, että tässä olisi mikään erityisarvioitsija meille, koska tässä pitää olla tosiaan riippumaton. Ja e, herra Cortina käsiteltiin tässä ja tällä tavoin nämä kuulemiset ovat sellaisia, että jokainen miettii omaa tapauksesta erikseen, joten minä toivon, että näin ei ole. Ingebore, haluaisin vain kiittää suuresti Ville Itälää ja sanoisin, että tässä vaiheessa tarvitaan luovuutta, koska tämä ajatus siitä, että ikään kuin heijastellaan tämän valiokunnan huolia eh, tilintarkastustuomioistuimessa ja myös muita valiokuntia. Se on hyvä ajatus. Eh, en tiedä, miten sitä vastaavat eh, henkilöstö määrärahat ja muut, mutta erittäin hyvä idea, samoin kuin että e, taataan riippumattomuus. E, tällä tavoin saadaan aikaan myös uskottavuutta kansalaisten silmissä. Nämä ovat myönteisiä näkökohtia ja uskon, että e, kun pääsette tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Varmasti edesautatte tässä uudistustyössä myös. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti. Niinpä tämä kuuleminen päättyi. Tämä aamupäivän osio päättyy tähän myös. Ja minä toivon, että näen teidät kaikki kello 15 kello iltapäivällä. Valittaisin tästä salin lämpötilasta. Täällä on jää kylmä ja se on ollut jo tuntien ajan. Do something about that. Asialle tehdään jotakin.